Um, okay, let's start the point number 22. Käynnistämme kokouksen käsittelemällä kohtaa 22 perusoikeuksien tilanne unionissa vuonna 2013-2014. Perusoikeuksien tilanne ja tämä mietintö on aivan erityis tapaus Libe-valiokunnassa. Kyseessä on unionin alueen kansalaisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien perusoikeuksien suojeleminen. Niin kuin muistatte, järjestimme mielenkiintoisen kuulemisen 30. päivä maaliskuuta tästä aiheesta. luonnos esiteltiin päivä tämän jälkeen esittelijänä Laura Ferrara. Tänään keskustelemme lukuisista tarkistuksista, joita on jätetty tähän mietintöluonnokseen. Olemme saaneet kaiken kaikkiaan 909 tarkistusta. Nyt on ollut pidennetty määräaika tarkistuksille. Mitä on tullut runsaasti. Kaikkia kieliversioita valitettavasti ei ole vielä tämän päivän keskustelussa mukana. Esittelijä Ferrara, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia niitä kollegoja, jotka ovat osallistuneet tarkistuksineen tähän työhön. Kiitos kollegoille, mutta interryhmillekin, itko interryhmälle, joka liittyy järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, vähemmistöoikeuksien interryhmään, eh, seksuaalivähemmistöjen interryhmän osalta myös kiitokset. Paljon muitakin oli mukana ja kuten puheenjohtaja totesi, siellä oli yli 900 tarkistusta. Paljon niitä on, mutta se on merkki myös siitä seikasta, että kiinnostusta on löytynyt merkittävässä määrin tähän mietin, tätä mietintöä kohtaan. Toden totta, aihe on tärkeä ja perustava laatuinen Euroopassa. Minäkin olen itse tehnyt erinäisiä tarkistuksia johtuen siitä, että kuten tiedämme, mietintöluonnoksella on omat tilarajansa tietty määrä merkkejä, siksi halusin olla mahdollisimman tiivis ensimmäisessä versiossa. Ehkäpä ensimmäinen teema, johon meidän on puututtava, on mietinnön rakenne. Kuten jo ensimmäisessä keskustelussa totesinkin, kun mietintöluonnosta esittelin, se on kaksiosainen mietintö. Ensimmäinen osa liittyy institutionaalisiin kysymyksiin ja toinen puolestaan erityiskysymyksiin. Mitä tulee ensimmäiseen osaan? Tarkoituksena on säilyttää tiivis rakenne institutionaalisissa kysymyksissä. Siellä tarvitaan toimielimiltä kunnon vastaus. On tärkeää, että tässä mietinnössä Euroopan parlamentti osoittaa oman kantansa selkeästi, varsinkin lähettää selkeän viestin komissiolle. Siksi haluaisin pitää kiinni tästä ajatuksesta, että meillä on perusoikeuksessa sisäinen strategia, niin että tulisi selville tarve konkreettisesti puuttua asioihin silloin, kun puolustetaan perusoikeuksia, silloin kun niitä on loukattu Euroopan unionissa. Minä suurella mielenkiinnolla kävin läpi nämä tarkistukset, joita te kaikki olette tehneet. Siellä oli hyviä asioita jotka täydentävät minun mietintöäni. Huomasin ilokseni, että suurin osa kuitenkin tukee minun ehdotukseni ja ehdotukseni jopa kohentavat niitä. Tässä haluttiin myös sisäisen ja ulkoisen toiminnan välillä johdonmukaisuutta, maakohtaista seurantaa. Eli tässä halutaan päästä Köpenhamin dilemmasta eroon. Ja sitten kun ajatellaan kaksi artiklan nojalla tapahtuvia perusoikeuksien loukkauksia. Ja sitten tarvittaisiin perusoikeustaulukko eu varten ja sitten tarvitaan varhaisen varoituksen järjestelmä. Paljon muitakin ehdotuksia on tullut. Kaikki ovat mielenkiintoisia ajatuksia ja tarkoitukseni on ottaa ne myös mukaan mietintöön. Mitä sitten tulee toiseen osaan, joka keskittyy erityisiin perusoikeuksiin rikkomuksiin perusoikeuskirjan nojalla. Sinnekin on tullut paljon tarkistuksia. Ajatuksena oli, että rakenne säilyisi sellaisenaan, kuten se oli alussakin. Siellä on suuria ryhmiä ja niiden sisällä on alaryhmiä puolestaan, joihin voidaan ottaa erityisperusoikeuksien rikkomukset. Haluan pitää kiinni tästä rakenteesta, että on suuremmat ryhmät. Se helpottaa myös tämän tekstin luentaa ja ymmärtämistä. Tämäkin olisi selkeä voimaperäinen viesti komissiolle. Totta kai, mitä tulee alkuperäiseen mietinnön rakenteeseen, niin kun tarkistuksia niin paljon tuli, niin siksi tarvitaan vähän tätä vielä rukkaata, mutta haluaisin pitää kiinni näistä suurista ryhmistä, naisten oikeudet, vähemmistön oikeudet, vähemmistöjen oikeudet yhteisvastuukriisin yhteydessä, järjestetyn rikollisuuden aiheuttamat rikkomukset. Ehkä tämä olisi hyödyllistä, että voidaan keskittyä sellaisiin kohtiin, jotka ehkä ovat kaikkein tärkeimpiä näissä perusoikeuksissa – 2013-2014 kaudella. Näissä haluaisinkin kuulla teidän näkemyksiänne ja ehdotuksianne. Ja sitten vähän yksityiskohtaisemmin mennäkseni tekstiin viime varjosittelijan kokouksessa 21. päivä on tämä tulos, olen väärin Strasburgissa minä toivon, että voitaisiin jatkaa tätä yhteistyön hengessä, kuten muissakin varjoesiteltävämissä on onnistuttu tekemään. Haluaisimme sellaisen mietinnön, jolla olisi mahdollisimman laaja tuki. Totta kai toiveenani on, että me saisimme yksimielisyyttä mahdollisimman pitkälle keskustelujen ansiosta koskien koko mietintöä ajatuksena olisi yksimielinen näkemys asioista. Minä uskon, että keskustelun myötä voidaan vähän rikastuttaa tätä tekstiä, niin että näiden kuukausien työn hedelmän tuloksena olisi mietintö, jota kaikki ryhmät voisivat tukea. Thank you, Mrs. Eh, Ferrara. Kiitos, edustaja Ferrara. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron jäsenille, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Ennen tätä kuitenkin puheenvuoron saavat varjoesittelijät. Gall on Elisabeth Vosenbergin sijaisena EPPstä. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Mrs. Chair. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja, arvon kollegat. Puhun tässä kollega Vosenbergin puolesta ja oikeastaan luen hänen kirjaamansa ajatukset – hän ei päässyt tänään paikalle aviopuolisessa menetyksen johdosta ja me lähetämme hänelle tietenkin osanottomme. Minä siis nyt edustan häntä täällä ja kerron teille, mitä hän kommentoi Ferraran tekstiin liittyen. Alkuun haluan vielä kerran korostaa sitä, että ihmisoikeustilanne Euroopan unionissa on aina arkaluontoinen kysymys ja sitä on tarkasteltavan monelta kantilta katsottuna ja sitouduttavaa asiaan Äh, asianmukaisella tavalla. Ja tässä yhteydessä saaneenkin onnitella esittelijä Ferraraa hänen tekemästään suuresta työstä. Minä uskon, että tästä tulee laaja yhteisymmärrys, joka sitten toivottavasti vaikuttaa yhteistyöhömme ja ylipäätään oikeo, perusoikeustilanteeseen Euroopassa. Minä olen jättänyt 53 tarkistusta ja allekirjoittanut monia muita tarkistusehdotuksia, jotka ovat meidän ryhmällemme tärkeitä. Kaiken kaikkiaan ryhtäni on jättänyt 143 tarkistusta. Mitä tulee tähän institutionaaliseen ulottuvuuteen, niin se on haastavin osio tekstissä, mutta minä todellakin toivon, että me löydämme yhteisen sävelen. Mitä tulee eri välineisiin, jotka perustamissopimuksesta löytyvät, eli artiklasta 2, perusoikeuksiin liittyen, niitä on sovellettava ja pantava täytäntöön täysimääräisesti. Ennen kuin uusia rakenteita lähdetään laatimaan, niin nykyisiä on käytettävä kaikilta osin ja huomioitava kaiken tasoisessa työssä. Yhtä lailla tärkeää on todeta, että artikla 7 seutista antaa meille mahdollisuuden panna perusoikeus peruskirjaa käyttöön – ja Euroopan unionin olemassa olevaa lainsäädäntöä. Tästäpä syystä uskonkin, että me emme tarvitse uutta mekanismia, vaan unionin sisäistä strategiaa, jota vahvistetaan yhtä periaatetta noudattaen. Eli kaikkia Euroopan unionin lainsäädäntöä ja määräyksiä käytetään täysimittaisesti varmistaaksemme perusoikeuksien noudattamista käytännön tasolla. Perusoikeusviraston rooli ja sen asiantuntemusta tulisi käyttää ennaltaehkäisevässä mielessä ja myöskin taisteltaessa Euroopan unionin sisäisiä perusoikeusrikkomuksia vastaan. Ja tästäpä syystä toivommekin, että esittelijä loisi perusoikeuksia käsittelevien välineiden luettelon oli miten oli, meidän täytyy aina huomioida toissijaisuusperiaatetta varmistaaksemme, että Euroopan unioni toimii toimivaltuuksiensa mukaisesti. Mitä tulee kertomuksen toiseen osaan, niin perusoikeuksia laajennetaan. Täällä puhutaan kyberavaruuteen liittyvä ulottuvuus, ihmisten hyväksikäyttö, radikaalisoitumisen vastainen toiminta – yhtäläisten mahdollisuuksien vaaliminen, kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden vaaliminen, vanhusten, lasten, vammaisten ja vähemmistöjen sekä maahanmuuttajien ja pakolaisten oikeudet. Tarkoituksen on varmistaa, että perusoikeuksia myöskin äh, annetaan kaikille romaniväestön jäsenille ja yritetään taistella vihapuheita ja radikalisoitumista vastaan. Lisäksi olemme esittäneet tarkistuksia, jotka liittyvät siistopolitiikkaan ja talouspoliittisiin säästötoimenpiteisiin liittyen. Muistatteko, että tekstistä löytyy monia ryhmälleni arkaluonteisia kysymyksiä ja niistä me vielä tulemme toivottavasti keskustelemaan. Siinä siis kollega Vosenbergin esittämä lausuma. Äh, Kiitos. Edustaja Niidemyllä, haluatteko käyttää puheenvuoron? Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Lauraa. Olet tehnyt kovaa työtä viime viikkoina ja tämä työ on aivan erinomaista. Arvostan kovasti tekemäsi työtä. Olet käsitellyt tätä hyvin herkkä luontoista aihetta viisalla otteella. Arvostan ponnistelujasi kovasti. 909 tarkistusta on siis jätetty. Tämä osoittaa aiheen poliittista merkitystä Euroopan unionissa. Tämä on todella todiste siitä, että otamme asian vakavasti. Olemme käyneet hyviä keskusteluja ja varmasti jatkossakin käymme hyviä keskusteluja. Olen täysin samaa mieltä Ferraran kanssa siitä, että mietinnön rakenne on hyvin tärkeä kysymys. Me olemme aiheesta jo keskustelleet jonkin verran. Mielestäni etenemme aivan oikean suuntaan tältä osin. Henkilökohtaisesti ja ryhmälleni tämä mietinnön ensimmäinen osa on erityisen tärkeä. Siinä käsitellään tiettyjä erityisen tärkeitä yleisiä kysymyksiä. Se on ikään kuin teoreettista taustaa koko mietinnölle ja näin ollen se on tärkeä osuus. Olen vakuuttunut siitä, että tarvitsemme joitakin uusia mekanismeja tälle alalle. Ensinnäkin sen takia, että tilanne on muuttunut. Meillä on uusia haasteita, uusi poliittinen tilanne ainakin joissakin jäsenvaltioissa – Totta kai voimme käyttää olemassa olevia välineitä ja instituutioita, mutta keskustelu täytyy käynnistää siitä, että tarvitaanko uutta lähestymistapaa, uutta mekanismia, uusia instituutioita. Tämän tulisi olla tärkeällä sijalla tulevissa keskusteluissa. Mielestäni on paljon arkoja aiheita, kuumia aiheita, joista nyt keskustellaan. Romaniväestö, maahanmuuttajat, seksuaalivähemmistöjen edustajat. Nämä kaikki ovat keskeisessä asemassa tässä mietinnössä. Tuen myös sitä, että olisi tällainen vuosittainen poliittinen sykli, politiikkasykli, joka pohjautuisi maakohtaisille katsauksille, kertomuksille. Komissioni kostaisi käytössä olevista lähteistä, esimerkiksi komission omista kertomuksista, perusoikeusviraston tiedoista, Euroopan neuvoston ja kansalaisjärjestöjen tiedoista. Haluaisin korostaa myös kansalaisjärjestöjen roolia. Niin ikään korostaisin sitä, että tällainen strategia voi onnistua vain silloin, kun se perustuu oikeusvaltion periaatteelle. Oikeusvaltio on tae, ennakkoehto perusoikeuksien toteutumiselle niin, että oikeudet ja velvollisuudet toteutuvat perustamissopimuksen ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti. Minusta oikeusvaltion periaatteet ovat välttämättömiä. Tarvitaan luottamusta jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiin ja näin ollen on välttämättä saada aikaiseksi oikeuden, vapauden ja turvallisuuden yhteinen alue. Tätä käsitettä sekä neuvosto että komissio tukivat ja niitä täytyy siitä muistuttaa. Tärkein seikka minun mielestäni on se, että meidän täytyy käydä avointa keskustelua Strasbourgissa. Kaikki kuumatkin aiheet täytyy nostaa esille ja olen varma, että saamme vahvan yhteisen laajasti tueton mietinnön. Se on ainakin meidän ryhmämme tavoite. Kiitos. Thank you. Kiitos. Nyt antaisin puheenvuoron Louis Michel, Alderyhmä. Merci, merci beaucoup. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minäkin haluaisin muiden lailla kiittää erinomaisen hyvin tehdystä työstä Rouva Ferrara. Olen sitä mieltä, tämä on korkeatasoista työtä. Kiitos myös Rouva Galille ja välittäkää minun osanottoni kollegallenne. Hyvät kollegat, Köpenhamin kriteerit, muistuttaisin niistä, eivät ole sitä varten olemassa, että niitä noin vain silloin tällöin noudatetaan tilanteen mukaan, vaan niin sen on oltava kourin tuntuvaa ja ne toimivat taidot, ne ovat niitä kaikissa jäsenvaltioissa, eikä vain silloin, kun ollaan liittymässä unioniin. Siinä on selvä ongelma. Kun periaatteita rikotaan tai perusoikeuksia tai oikeusvaltioperiaatteita rikotaan, niin ei tässä tapaus kohtaisesti puhastelee hämä, hämärin toivin, vähän pelosikaisin ja opportunistisinkin toimin. Aivan selvästi on kyse siitä, että nykyjärjestelmä on pettänyt. Siksi ehdottomasti me tarvitsemme järjestelmällistä ja objektiivista jatkuvaa analyysiä tilanteesta kussakin jäsenvaltiossa yhteisten indikaattoreiden pohjalta. Siksi tarvitsemme vuosi kertomuksen maa maalta. Niin kauan kuin aina jotain ongelmia vain löytyy. Minä olen ryhmäni jäsenten kanssa tehnyt tämän osalta myös ehdotuksia. Minä teen tämän aivan selväksi niille, joilla on jotain pelkoja meidän aikomusten osalta. kaikessa jäsenvaltiossa on ongelmia. Itsekin olen ollut esittelijällä tässä aiheessa ennen ja siksi tiedän, että ei ole yhtä ainutta jäsenvaltiota, joka täysimittaisesti noudattaisi perusoikeuksia. Ei siis yhtä ainutta, oma maani sitä paitsi ei ole ihan mallioppilas sekään tässä asiassa. Minä olen sen tuonut julki ja tuominnut, ja se on ainoa tapa tehdä työtä. Eli meidän täytyy yhdessä vahvistaa perusoikeuksia kaikissa maissa. No, mitä tulee muiden ryhmien edustajien tekemiin tarkistuksiin, niin siellä on ajatuksia siitä, että jatkuvasti valvotaan tilannetta joka jäsenvaltiossa, niin että meillä olisi perusoikeuksista tulostaulukko, ja niiden varastaa hyvä niin, että voitaisiin sitten perusoikeusvirastonkin työkenttää muuttaa. Tällaisia ehdotuksia on löydettävissä Rouva Ferraran ja SD ja vihreiden tarkistuksista. Minä olen lukenut erityisen tarkkaan ja suurella mielenkiinnolla numero 121, jonka varjoesittelijä Wössenberg on tehnyt. Siellä on viisi muutakin kansanpuolen jäsentä mukana. Ikään kuin olisi sellainen ajatus siitä, että jos jokaisessa jäsenvaltiossa tätä seurattaisiin jatkuvasti, se liittyy myös Gallin tekemän ehdotukseen viime kokouksessa varjoesittelijöiden kesken. Annettiin ymmärtää, että kansanpuolella voisi ajatella maakohtaista arviota kunhan se perustuu objektiivisiin indikaattoriin, jotka koskevat kaikkia sen valtioita, Ne, jotka puoltavat maakohtaista raportointia, ovat mikään eri tavalla. Totta kai tarvitaan yhteisiä indikaattoreita, jotka kaikki hyväksyvät, ja niitä täytyy soveltaa yhtä lailla. Ei voida ruveta osoittamaan sormella yhtä tai toista, se olisi tyhmää. E, ja siinä varmasti tavoitekin menisi pieleen. Siksi minä halusinkin tietää nyt, voitaisiko tästä päätellä, jonka kansanpuolue on tehnyt, että se vastaisi enemmistön kanta, että parlamentti lähettäisi komissiolle selvän viesti siitä, että maakohtainen raportointi toteutettaisiin. Mielestäni se olisi ihan mielenkiintoista, koska voitaisiin näinkin vielä tätä vahvistaa. Lisäisin vielä, että tämä nyt on vähimmäisvaatimus, että tulostaulukko saadaan. Minun ryhmäni menisi pidemmällekin. Haluaisimme peräti jäsenellyn astettaisen rakenteen, joka perustuu vuoropuheluun vähän ohjausjakson mallin mukaisesti, ja siinä olisi varsinkin mahdollisuus annettu komissiolle ryhtyä toimiin, antaa muodollisia suosituksia jonkun jäsen kohdalla, jos perusoikeuksia on rikottu. On kyllä sanottava, että seitsemän artikla nykymuodossaan, ja minä tunnen sen hyvin, sitä paitsi minäkin osallistun sen tarkistamiseen tämän Haider-tapauksen jälkeen. Mutta seitsemän artiklan nykymuodossa ei anna mahdollisuus mennä kovin pitkälle, kun ajatellaan mitä mekanismeja on sen aktivoimiseksi. Ne ovat niin mutkikkaat ja raskaat, että siinä tarvitaan valtavat enemmistöt taakse. Ja ikään kuin jokaisella jäsenvaltiolla on veto-oikeus tosiasiallisesti. Siksi ei sitä käytännössä voida toteuttaa. Seitsemän artikla ei riitä että voidaan tehdä mitä haluamme tehdä päästäksemme haluamme tavoitteeseen. Ja sitten 210 artikla, äh, tarkistus kansanpuolesta sekin. Siinä haluttaisiin rikkomusmenettelyn käynnistämistä rikkomustapauksissa. Eikö olisi tässä mahdollisuus löytää kompromissi. Sitten mitä tulee perusoikeuksien suhteeseen, minä olen tehnyt tarkistuksia, jotka pyrkivät katsomaan erityisrikkomukset – paitsi että vahvistetaan teemoja, joita esittelijä jo on huomioinut, minä haluaisin sinne ottaa myös terrorismitorjunnan ja massavalvonnan ja uudet tekniikat. Huumeet esimerkiksi. Mielestäni tämän pitäisi olla osa tätä keskustelua. Lapset, romaanit asunnottomat. Ei tässä voi ruveta säästämään tilassakaan eikä tässä oikeuksien ulkopuolella ketään voi jättää. No, jos joku alue on, jossa me edustamme kansaa, missä täytyy olla yhtenä rintamana ja peräänäyttämätön, niin sitten nimenomaan perusoikeuksissa, oikeusvaltioperiaatteessa ja demokratiassa. Kun ajatellaan Euroopan hanketta ylipäätään, niin meillä olisi tässä tilaisuus osoittaa kansalaisille, että perusoikeudet ovat sellaisia saavutuksia, joista ei tingitä joista on pidettävä kiinni. Thank you. And uh, now, uh... Kiitos. Nyt edustaja Vergia, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Voin hyvin pitkältä yhtyä edellä sanottuun. Minäkin haluan kiittää esittelijäämme. On hyvin miellyttävää työskennellä näissä olosuhteissa. Haluan myös välittää surunvalittelut edustaja Gallin välityksellä kollega Vosenberille. En ole kaikkia tarkistuksia käynyt lävitse, mutta suurimmilta osin, todellakin suurimmilta osin, ne ovat pitkälti sovitettavissa keskenään ja varmasti näistä löytyy ratkaisu. Jotkut tarkistukset ovat myös oleellisen tärkeitä. Aivan niin kuin jo todettu, minäkin olen sillä kannalla, että nämä puitteet ovat hyvin tärkeät. Niiden on oltava selkeät. Täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta voidaan mietinnön rakenne säilyttää niin, että se säilyy helppolukuisena. Kun ajatellaan ryhmän jäseniä, niin me olemme tehneet 70 tarkistusta. En uskoisi, että ne vääristävät mietinnön luonnetta, vaan pikemminkin ne ovat ehdotuksia sellaisista aiheista, joita ei vielä ole riittävän painokkaasti käsitelty mietinnössä. Aivan niin kuin on jo sanottu, tietyt vähemmistöt, romaniväestö, seksuaalivähemmistöt, johdonmukaisuus sisäisen politiikan ja toisaalta ulkoisen politiikan välillä, tieto, suoja. Nämä ovat tällaisia kysymyksiä, joita tulisi syventää. Edustaja Gall taisi sanoa, että meillä on nyt uusi tilanne. Olen tästä aika lailla samaa mieltä. Olemme 30, olen 30 vuotta tehnyt tällä saralla työtä. Me olemme vastustaneet sitä, että Euroopan unionin alueella otetaan takapakkia. Nyt tilanne on uudenlainen ja Euroopan parlamentin täytyy tämä asia huomioida. Sisäinen strategia, mitä nyt ehdotetaan, on aivan todellakin vähimmäisvaatimus tällä alalla. Tämä voi olla vain ensimmäinen askel pitkällä tiellä. Ehdotankin, että menemme tässä pidemmälle. Muuten voidaan kysyä, onko perusoikeuskirjalla minkäänlaista merkitystä vai onko se vain kauniita sanoja paperilla? Edustaja Michel taisikin jo sanoa, että kansalaiset pitävät näitä kysymyksiä äärimmäisen tärkeinä demokratian ja oikeusvaltioon ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Nimittäin kaikissa eurobarometritutkimuksissa tämä toistuu. Minusta meidän on mentävä eteenpäin tällä tiellä. On tärkeää, että me voimme saada äänemme kuulumiin tässä aiheessa. Myöskin muistamme, mikä on Euroopan unionin kuva ulkopäin katsottuna. Euroopan unioni läksyttää ulkopuolisia, mutta ihan tämä käy, jos ei itse pysty omalla alueellaan ihmisoikeuksia kunnioittamaan ja perusoikeuksia kunnioittamaan. Sisäisen ja ulkoisen välinen yhteys on minusta hyvin tärkeä. And Mrs. Van Berg, your question. Edustaja Vandenberg, Gue, Pinberg. Ordförande kollegor. Puheenjohtajat kollegat. Euroopan unionin standardit ovat perusoikeuskirjassa löyty lukkoon. Ne arvot, joita jäsenvaltiot haluavat taata kansalaisilleen, perustuvat Euroopan henkiseen ja eettiseen yhteyteen ja jakamattomiin universaaleisiin arvoihin, ihmisarvoon, vapauteen, tasa-arvoon, demokraattiin poliittisiin ja oikeudellisiin periaatteisiin, koska unioni on päättänyt pitää kiinni näistä yhteisistä arvoista, kunnioittain kunkin jäsenvaltion kansallista identiteettiä ja huomioiden myös toissijaisuusperiaatteen, niin minä huolestuneena nyt katson, miten puolipoliittiset dogmit hiipivät mietinnön sisältöön, kun on puhe ihmisoikeuksista ja sen, niiden tilasta Euroopassa se, että Euroopan parlamentti kehottaisi jäsenvaltioita rikkomaan kansallista lainsäädäntöä niin, että ei huomioida oikeudellisia vaatimuksia liittyen alaikäisiä tai muita vastaavia pyrkimyksiä. Se, että asiakirjassa on muotoilija, joka liittyy maahanmuuttoon, joka on ristiriidassa sen mahdollisuuden kanssa, että saadaan yhteisymmärrys parlamentissa. Se on vastuutonta varmasti ihan tarkoitushakuista. Onko pakko kaikilla olla samanlainen mahdoton näkemys, kuten esittelijällä, että voi hyväksyä tällaisen tärkeän asiakirjan, kuten tämän? Mainittakoon myös, että minä ja minun puoleeni tuomitsevat, eivät vain valittele viimeaikaisista antisemististisiä iskuja Euroopassa. Emme pelkästään tässä hae suvaitsevaisuutta, haluamme myös uskon vapautta ja suojaa kaikille uskonnoille. Kiitos. Pan poseł Jurek. Dziękuję Pani Przewodnicząca. <clears throat> Chciałem zwrócić uwagę na... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa luonnoksen yksipuolisuudesta. Siihen liittyen olen jättänyt myöskin tarkistuksia. On aika lailla yllättävää, että suvaitsemattomuuteen liittyen puhumme islamista, mutta tekstissä ei sanallakaan puhuta vihasta tai kristittyjen tuomitsemisesta. No sehän on aika lailla huolestuttavaa, mitä on ollut luettavissa esimerkiksi Ranskan viime vuoden tapahtumiin liittyen noin 200 hautausmaata joutuivat ilkivallan kohteeksi, niistä osaa myöskin kristittyjen 80 prosenttia jopa oli kristittyjen hautausmaita. Eli kyse on siitä, että kaikki haluavat saada sosiaalisen rauhan ja aikaiseksi, mutta silloin kaikkia kansalaisia on käsiteltävä oikeudenmukaisesti. Eli tällaista suvaitsemattomuutta täytyy kitkeä, mutta se mitä on kuultu ja nähty, niin on huolestuttavaa ja toivottavasti tarkistukset menevät läpi, varsinkin siitä syystä, että Euroopan parlamenttiaan haluaa juuri mainita kristittyjen vainoamistapauksista tai vihamielisistä toiminnasta kristittyä vastaan, joten meidän täytyy täällä parlamentissa puuttua tähän ilmiöön, varsinkin kun se konkretisoituu unionin alueella. Sitten vielä toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille. En nyt tiedä, mitä jäsenvaltioissa käytännössä tapahtuu, tällä hetkellä. Mutta kyllähän meidän pitäisi puhua vähemmistöjen puolesta. Viitaan tässä artiklaan 7. Perustamissopimuksen artikla 7. Siellä puhutaan sanktiomekanismista, eli meidän täytyy kuunnella kansalaisia – Ihan sama onko kyse Kroatiasta, Slovakiasta vai mistä. Kaikkien maiden kansalaisia tulisi kuunnella. Meidän täytyy katsoa, mitkä ovat huoltajuusoikeudet ja muut asiat. Ja silloin kun puhumme Euroopasta ja Euroopan yhtenäisyydestä, niin sen edellyttää keskustelua ja vastapuolen kuuntelemista. Se olisi hienoa ja toivottavasti se käytännössä myöskin toteutuu. mutta se edellyttää, että tässä tekstissä viitataan niihin hyökkäyksiin, joita muun muassa Sloveniassa ja Kroatiassa on nähty. Ne ovat hyökkäyksiä ihmisyyttä vastaan. Kyse on perheen siteiden vaalimisesta Jos haluamme puhua Euroopan yhtenäisyydestä, niin tällaisiakin kysymyksiä on käsiteltävä. Sitten vielä yksi asia, jos sallitte. Vuosituhannen alussa Euroopan unioni laajeni ja jotkut pitävät itseään ikään kuin ulkopuolisena jäsenenä, mutta kun puhutaan yhtenäisyydestä, niin meidän täytyy keskustella, olla vuoropuhelussa, huomioida kansalliset eroavaisuudet. Tietenkin näkemykset voivat olla eriäviä, mutta kyse on siitä, että mihin Eurooppa päättyy, missä ovat Euroopan rajat. Kiitoksia. Edustaja Sippel. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Haluaisin ottaa esille kolme asiaa. Ensinnäkin en missään nimessä voi hyväksyä sitä, että Euroopan unionin sisäisistä perusoikeuksista keskustellaan ja verrataan sitä siihen, minkälaisia antisemiittisiä ja islamin vastaisia tapahtumia on o, rekisteröity. Niitä ei voi rinnastaa suoraan. Silloin kun Euroopan unionissa lainsäädäntöä työstetään esimerkiksi turvapaikanhakijoiden asemaan liittyen, niin on tietenkin selvää, että nämä määräykset sitovat kaikkia jäsenvaltioita, koska he ovat sen allekirjoittaneet tai sitten unionin jäsenyyden myötä ovat sitoutuneet niitä noudattamaan. Kyse ei ole siitä, että puutumme kansalliseen toimintaan, vaan kyse on siitä, että rikotaan sopimustekstiä ja turvapaikkapaketti sitoo kaikkia jäsenvaltioita. Ja vielä yksi asia, joka tulevaa työtämme silmällä pitäen on keskeisellä siellä. Kollega Michel viittasi jo siihen puheenvuorossaan. Perusoikeuksia poljetaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja on se piru vien nyt korkea aika, että me lähdemme pohtimaan sitä, että kun puhumme arvojen Euroopassa, niin missä arvoja kunnioitetaan ja missä niitä poljetaan. Me tiedämme, että tietyissä jäsenvaltioissa arvoja ei kunnioiteta, mutta se johtuu myöskin poliittisen tahdon puutteesta, ei siitä, että lainsäädäntö, jota Brysselistä tulee, olisi huonoa. Ja tästäpä syystä sanonkin, että tämä teksti on tarpeellinen, tällaista ja tekstejä tarvitaan myöskin jatkossa, mutta meidän parlamentaarikon joka ikisen täytyy lainsäädäntötyön lisäksi myöskin osoittaa sormella – siihen suuntaan, missä niitä puutteita on. Sillä vain ja ainoastaan silloin, kun me jatkuvasti otamme nämä asiat esille, niin vain ja ainoastaan silloin voimme painostaa jäsenvaltioita, jotta he todellakin toimivat sitoumustensa mukaisesti, eli että he toimivat Euroopan unionin arvojen mukaisesti. Thank you, just, uh, Kiitos. Pari lyhyttä kommenttia liittyen kollegaan, joka äsken puhui. Meidän täytyy muotoilla tämä selkeästi. Ja Rova Sippel näin tekikin jo. Mitään kristinuskon vastaista liikehdintää ei ole missään puolueissa Euroopassa. Ehkä jossain muilla maailmankolkilla, mutta Euroopan unionissa. Ja tämä on tärkeä perusoikeus myös Euroopan unionissa. Tämä nyt ensin. Toiseksi, kun puhutaan laittomasta maahanmuutosta, niin siellä on myös turvapaikanhakijoita. He tulevat sodan alueilta, he haluavat uuden elämän Euroopassa. Ja jos vain sanotaan, että meidän täytyy panna vankilaan tämä ihmiset, niin se on vastoin perusoikeuksia arvoja Euroopan unionissa. Siksi meidän täytyy puhua yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan puolesta, eikä vain kansallisten poliitikkojen puolesta, kuten on nähty jossakin Euroopan maissa. Ratkaisu on kammottava. Mrs. Uh, Mrs. Lauristin. Thank you very much. Uh, I, uh... Kiitoksia. Haluaisin korostaa sitä, että keskustellaan siitä, onko tarvetta pysyvälle seurantamekanismille. Jossain tarkistuksissa ajateltiin, että tämä voisi toimia ikään kuin jonkinlaisena interventiona, joka liittyisi myös jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen. Täytyy ottaa huomioon ne hyvin merkittävät kokemukset, joita Euroopan neuvostolla on. Tällaiset seurantaelimet tekevät säännönmukaista työtään vuoropuhelussa maiden kanssa. Tehdään paljon työtä, jolla pyritään selvittämään konkreettisia indikaattoreita ja kriteereitä tälle työlle. Minä olen ollut tällaisessa elimessä mukana 12 vuotta jäsenenä. Näin me paljon paremmin ymmärrämme, miten voimme tarttua näihin kysymyksiin maakohtaisesti kannustaisin, että ei pidä pelätä tällaista maakohtaista seurantaa. Ei se ole mitenkään pelottavaa, vaan tämä voi olla hyödyksi, jotta ymmärrämme paremmin ja voimme tehdä syvällisempiä analyysiä näiden ilmiöiden kehityksestä ja käydä vuoropuhelua jäsenvaltioiden kesken. Parlamentaarinen osuus on minun mielestäni paljon hedelmällinen, hedelmällisempi kuin jos asiaan suhtaudutaan pelkästään hallinnollisesti meidän itsemme täytyy olla hyvin aktiivisia, jotta olemme tässä mukana. Kiitos. Sitten herra Skipat. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti. Minäkin olen kiitollinen tietystä työstä, mitä Ruo Ferrara on tehnyt. Minä totta kai kunnioitan ihmisoikeusperiaatetta – Mielestäni ihmisinä meillä on arvo, jota ei voida sivuuttaa tai evätä. Ihmisoikeuden ei pitäisi olla ääriryhmien väline. Ja sanon tämän ihan tarkoituksella. Meidän täytyy nimittäin osoittaa samaa kunnioitusta ihmisoikeuksia kohtaan kaikkien ryhmien kohdalla. Ei vain niin, että joitakin ryhmien kohdalla, jos ne vain tiettyjä oikeuksia korostavat. niin että ajavat omaa asiansa, omia oikeuksiaan. Eli kun ihmisoikeustilanteesta puhutaan, eikö pitäisi puhua myös ihmiset, jotka ovat huonommassa asemassa, vammaiset, yksinhuoltajat, äidit ja isät, vanhukset, työttömät, nuoret työttömät. Meidän pitäisi olla heidän äänitorvenaan. Haluaisin mainita myös sen, että kristittyjäkin vainotaan, kuten kollegani Puolasta totesi. Vaikka ollaan sitten eri mieltä tai samaa mieltä, niin ei voi kiistää sitä, että kristityt ovat vainottu ryhmä, kuten kollega totesi. islamin vastaisuutta on kuten antisemitismiäkin, mutta korostaisin, että kyllä on kristinuskon vastaisuuttakin olemassa ollut ihan nähtävissä Euroopassa. Minä esitän siis huoleni tietyissä suuntauksissa täällä parlamentissa. Viime Strasburgin istunnossa puhuttiin Keniasta. Oli sellainen ajatus, että ihmiset kuolivat sen takia, että kun kuolivat. Mutta nämä lapset, ihmiset kuolivat nimenomaan siitä syystä, että heillä oli tietty usko, uskovat Jeesus Kristukseen. Ei pidä kääntää selkää kristityille, jotka kärsivät Euroopassakin. Meidän täytyy suojella muslimivähemmistöjä tai yhteisöjä, juutalaisia ja taata uskonnonvapaus. Eli meidän täytyy kunnioittaa kansalaisia ja kulttuurisia ja uskonnollisia tilanteita. Kun puhutaan ihmisoikeuksista, niin on totta kai otetaan esille yksi tapaus Ranskasta, joissa ihmisiä tavallaan vainota, ei nyt ihan vainota, mutta rangaistaan, koska heillä on tavallaan äiti, isä ja kaksi lasta ikään kuin tunnusmerkkinä. niin aina ei tässä kunnioiteta ihmisoikeuksia. Uh, äh, Mrs. Kienge. Edustaja Kienge. Grazie. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Ferraraa tehdystä työstä, jonka myötä me olemme saaneet mahdollisuuden keskustella tärkeästä aiheesta. Moni on tuonut esille ajatuksen vuotuisesta seurannasta perusoikeuksissa nimenomaan siitä syystä, että monesti me ajattelemme, että me olemme koskemattomia, immuuneja kokonaan ulkopuolella ihmisoikeusrikkomusten. Ei se näin ole. Ihan näinäkin aikoina, kun näin ajatellaan, niin niitä rikotaan. Ja totta kai kasvaa vaarakin, että tapahtuu kauheuksia. Emme kiinnitä huomiota siihen ja se jää huomaamatta siksi. Ja näitä maita on paljon. Ihmisoikeuksia rikotaan ja niitä ei edes selvitetä. Ja siksi ne vain jatkuvat häiritsemättä ja rankaisematta. Siksi meidän täytyy nostaa seurannan tasoa ja valvontaa, koska se olisi väline, jonka myötä voidaan vahvistaa demokratiaa. Kun me olemme tietoisia jo välineistäkin, niin ehkä sitten annamme esimerkin muille maille. Sitä tehokkaampi olisi myös esimerkkimme, koska meillä olisi pelkästään väline, vaan me olisimme myös mallina. Ja kun saimme vielä 2012 Nobelin palkinnon, niin se pitää ansaita myös ja olla valppaina – ja seurata tilannetta, eikä jää pelkästään demokratiasanan piiloon, kun kaikilla aloilla on kyse sitten kansalaisista maahanmuuttajista, kaikissa paikoissa on nähtävissä ihmisoikeusrikkomuksia. Eli me tarvitsemme demokratian valvomiseksi välineen ja olisi hyvä, että kaikki tukisivat ajatusta vuotuisesta seurannasta. Uh, Mrs. Ernst, would you like to intervene? Ernst, haluatko käyttää puheenvuoron? Ja, um, ja vielen dank. Kyllä, paljon kiitoksia. Sanottakoon nyt ihan selkeästi, että jos väitetään, että Euroopan unionissa vallitsisi kristittyjen vaino, niin hän kyllä vähättelee kristittyjen todellista vainoa muilla alueilla ja sitä me emme voi hyväksyä. Mitä tulee iskuihin, jotka kohdistuvat hautausmaihin, niin tietenkin me aina sellaiset iskut tuomitsemme, mutta se, että täällä EU-ssa puhuisimme siitä, että kristittyä systemaattisesti vainottaisiin, siitähän on kyse systemaattisista ihmisoikeusloukkauksista, ei näin voida väittää tapahtuvan unionissa. Mutta ne, jotka todellakin täällä ajavat kristittyjen asiaa, mikä on tietenkin ihan oikeutettua, niin he, hekin voisivat katsoa esimerkiksi Irakin ja Syyrian suuntaan, jotta varmistettaisiin, että heidän tilanteensa paranisi. Piispa Irakissa totesi, että vain ainoastaan sunnien ja muiden uskontokuntien edustajien kanssa yhteisymmärryksen löytämällä voimme päästä rauhan tielle. Muulla tavalla tätä asiaa ei voida tulkita. Eli kyllä tässä nyt kannattaisi pitää järki kädessä. Kiitoksia. Okei, okay, last uh, person. Uh, Viimeisenä edustaja Jurek, olkaa hyvä. Ja właściwie e, pani przewodnicząca chce e, bardziej formalnie. Minä haluaisin vain muodollisesti tuoda esille sen, että tässä yksinkertaistetaan sanoja Skrivekin ja muiden puheenvuoroja, kun puhutaan kristittyjen vainosta, kun puhutaan juutalaisvastaisuudesta tai muslimivastaisuudesta, niin emme me esitä siis niin, että on yksittäistä maista kyse, vaan kyse enemmänkin tunnelmasta tai asennoitumisesta minun maassani. On paljon kokemuksia suvaitsemattomuudesta ja siksi minuun kohdistuu myös tiettyä asennoitumista. Ja minä en haluaisi, että tässä kutsutaan jotain järjestyksen. Minä en voi hyväksyä, että, että kun ajatellaan juutalaisten hautausmaiden hautojen häväistämistä tavalliseksi vandalismiksi, ei sitä voi kutsua. Ei viharikossa ole mitään vandalismia. Ei sitä voida vandalismiksi nimittää. Viha rikoksia ei voida hyväksyä millään muotoja. Ja aina niitä täytyy valvoa. Meillä on vastuu reagoida aina ja kaikkialla. Rauhan ja solidaarisuuden Eurooppa on sellainen, joka vastustaa vihaa ja vihamielisyyttä ja vastustaa niitä ideologioita, jotka syyttelevät tiettyjä kulttuureja tai yhteisöjä ihan eteenpäin viemiseksi. Thank you very much. Uh, I was speaking Hungarian. Kiitos, aion puhua unkarin kielellä. Kiitokset esittelijä Ferraralle. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Me puhumme perusoikeuksista – ja perusoikeuksien tilasta Euroopan unionissa. Ja perusoikeuksiin kuuluu myöskin se, että voi käyttää koulutuksen yhteydessä, julkishallinnossa asioitaessa, jokapäiväisissä toimissaan äidinkieltään. Ja siksipä mielestäni olisi hyvin tärkeää, että vähemmistöjä puhuttaessa huomioidaan myöskin kansalliset vähemmistöryhmät ja tutkittaisiin sitä, että missä määrin he voivat käyttää äidinkieltään hyväksi. Kyse ei ole vain ainoastaan peri, perusoikeudesta, vaan siitä, että me vaalimme Euroopassa aina peräänkuulutettua moninaisuutta ja monimuotoisuutta. Mutta tämä ei liity vain ainoastaan Euroopan unioniin, vaan myöskin naapuruspolitiikan yhteydessä – unionin pitäisi peräänkuuluttaa tämän oikeuden vaalimista, jotta todellakin vähemmistöjen oikeuksia varjellaan. Nyt haluaisin kysyä, haluaako Euroopan komissiossa joku esittää komission näkökulman? There is no. Okay. Ei näyttäisi olevan tällaista pyyntöä. Ei. Selvä. At the end, I would like to ask uh, uh, mi, uh, Mrs. Uh, Ferrara. Loppuun haluaisin pyytää vielä edustaja Ferrara tekemään yhteenvedon. Olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensin minäkin haluaisin osanottoni edustaja Vosenbergille ehkä Rova Gal voi välittää ne minun puolestani hänelle. Vielä kiitokset kaikille varjoesittelijöille hyvistä puheenvuoroista ja ehdotuksista, tuesta. Kiitos totta kai myös kaikille muille puheenvuoron pitäneille tänään. Näin tulivat esille tärkeimmät kysymykset. Euroopan parlamentin ja unionin ylipäätään – pitäisi olla tässä aloitteellinen, eli taata perusoikeuksien vaaliminen, ehdottaa myös mahdollisesti puuttumista asiaan tarvittaessa. Uskoakseni, että olemme kaikki samaa mieltä tarpeesta jatkuvasti seurata tilannetta, kuten täälläkin kuultiin useimmissa puheenvuoroissa. Ei se ole mikään inkvisiittio tai tai syyllistämistä. Ei, vaan on kyse paremmasta tietoisuudesta tilanteesta yksittäisissä jäsenvaltioissa, että ymmärrettäisiin, missä ja milloin pitää puuttua asioihin status quohon, jotta voitaisiin perusoikeuksien vaalimista kohentaa ja, ja estää mahdolliset loukkaukset. Se, että tulisi uusia mekanismeja niin totta kai täytyy ensin hyödyntää nykyisiä. Mutta kun sitten huomataan, että nyt käytössä olevat välineet eivät riitä tai eivät ole asianmukaisia kaikilta osin, niin silloin varmasti on hyödyllistä ja asianmukaista miettiä uusia. Totta kai aina kunnioittain toisiaisuusperiaatetta. Ei tässä haluta mennä pidemmälle kuin lainsäädäntö sallii yksittäisissä jäsenvaltioissa, vaan noudataan toisiasuusperiaatetta. Ehkä olisi hyvä miettiä mekanismeja, joiden myötä voidaan vielä seurantaa parantaa maakohtaisesti ja saada laajempaa oikeuksien suojelua. Tämä oikeastaan vähän liittyy myös taisteluun, josta kollega puhui, Rova Kienge, se, että ollaan tavallaan välinpitämättömiä. Aina täytyy olla valppaana ja tarkkana, aina seurata tilannetta. Vain siten voidaan taata hyvää perusoikeuksien suojan taso. Mitä ei tule maahanmuuttopolitiikkaan sitten, niin minun on kyllä siinä täydennettävä sitä, että on nyt kyse mietinnöstä, joka liittyy perusoikeuksien suojeluun. Ja kuten me tiedämme, tässä valiokunnassa on toinen strategia ja mietintö, joka liittyy välimereen. Ja nimenomaan ajatella mietinnön keskittymistä perusoikeuksiin, niin sitten puhutaan siitä perusoikeuksista, jotka on taattava kaikille. Ei ole mitään erityistä ryhmää, tai erityisiä oikeuksia, vaan on kyse myös turvapaikanhakijoiden oikeuksista esimerkiksi. Siksi on kyse myös siitä, astutaanko jäsenvaltioiden varpaille vai ei toimivallassa, vaan tässä tavallaan toiveita, osviittaa, esityksiä niin, että kaikki jäsenvaltiot voisivat taata omassa lainsäädännössään sen, että kannetaan huolta myös turvapaikka-oikeudesta, että taataan ne oikeudet, ei mitään mahdollisuuksia tai etuuksia tarjota, vaan taataan oikeudet. Mitä sitten tulee suvaitsevuuteen uskontojen kohtaan ylipäätään, niin mietintöön on jotain kirjattu ja tarkistuksiakin on tullut tästä muslimivastaisuudesta puhuntaan afrofobiasta, koska Euroopan unionissakin valitettavasti, kuten tiedämme, on olemassa myös käyttäytymistä, joka loukkaa oikeuksia, uskontoja, ajatuksen vapautta, uskon vapautta. Ja siitä voidaan puhua uskontojen ja uskonnon harjoittamisen oikeuden paaliminen täytyy totta kai taata myös mahdollisimman laajasti. No niin, jatkamme työtä. Ja varmasti sitten löytyy kompromisseja kaikkien esitettyjen tarkistusten pohjalta. Mutta minä uskon kuitenkin, että jos jatketaan yhteistyön hengessä, kuten tähänkin asti, niin varmasti saamme erinomaisen lopputuloksen. Eli vielä kerran kiitokset kaikille. Okay, thank you very much, Mrs. Uh, Ferrer. Kiitoksia kovasti, edustaja Ferrara. Haluaisin ilmoittaa, että varjotapaaminen järjestetään seuraavalla täysistuntoviikolla Strasbourgissa. Libe-valiokunta oli alustavasti ohjelmassa 4. kesäkuuta, mutta sitä on nyt lykätty 25. kesäkuuta kokoukseen. Tämä on ylimääräinen Libe-valiokunnan kokous. Seuraava kohta on hyvin tärkeä komission ja mission esittely Tämä kohdan käsittely jatkuu kello 16.30. Siihen asti kokous keskeytyy. Tapaamme kello 16.30.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

Okay.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

Okay, dear colleagues, we will start the... Hyvät kollegat, ryhdymme käsittelemään kohtaa 22a esityslistalla puheenjohtajakokouksen päätös 30. huhtikuuta. Sieltä valiokuntamme käsiteltäväksi oikeudet ja vastuut niissä kysymyksissä, kun jäsenvaltio päättää mahdollisesti ottaa käyttöön kuolemantuomion 30 huhtikuuta puheenjohtajakokous, hyvät kollegat, päätti siirtää asian käsittelyn tälle valiokunnalle. Ennen kuin puheenjohtajakokous sitten tapaa seuraavan kerran 13. päivä toukokuuta. Annan puheenvuoron rouva Missuulle. Hän alustaa tätä aihetta ja sen jälkeen jäsenet saavat puheenvuoron. Rouva Missu, olkaa hyvä. Good afternoon. Kiitoksia puheenjohtaja tätä iltapäivää. Vielä haluaisin kiittää teitä keskustelumahdollisuudesta tässä aiheessa. Puheenjohtaja Juncker ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans antoivat selkeät lausunnot aiheesta viime viikolla. Mennäänpä suoraan asiaan. Kaksi artiklaa EUn perusoikeuskirjassa kieltää ihmisen tuomitsemista kuolemaan tai että hänet telotettaisiin. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että kuolemantuomio rikkoo ihmisoikeussopimusta. Kuolemantuomion poistaminen on ennakkoehto, joka jäsenvaltioiden on täytetty, ja valtioiden täydettyä, jotta niistä voi tulla EU- tai Euroopan neuvoston jäseniä. Minä olen ymmärtänyt niin, että puheenjohtajakokous pyysi teitä vastaamaan tähän kysymykseen, jonka te juuri to, toitte esille, puheenjohtaja. No, komission puolesta voidaan sanoa, että ei ole epäilyksen häivääkään siitä, että kuolemantuomion käyttöönotto olisi vastoin meidän perusarvojamme EU-ssa. Kuolemantuomion käyttöönotto jossakin jäsenvaltiossa johtaisikin siihen, että seitsemän artiklaa noudatettaisiin SEUssa. SEU 7 artikla liittyy kaksi artiklassa mainittuihin arvoihin, mukaan lukien ihmisarvo ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Seitsemän artikla antaa vielä mahdollisuuden joitakin oikeuksien pidättämisen perussopimusten nojalla jäsenvaltioissa. Äänioikeus muun muassa neuvostossa, siis kun on kyse asianomaisen valtion edustajasta. Perusopimuksissa ei jäsenyyttä voida evätä tai perua EU-ssa, kuten tiedätte, mutta seitsemän artikla antaa kuitenkin mahdollisuuksia merkittäviin seuraamuksiin, joiden tarkoituksena on taata se, että kaksi artiklan perusarvoja noudatettaisiin. Mitä tulee Unkarin tilanteeseen, niin haluaisin todeta siitä seuraavaa. Puheenjohtaja Juncker totesi viime viikolla, että herra Orbanin pitäisi välittömästi tehdä selväksi, että hänen aikomuksenaan ei ole ottaa käyttöön kuolemantuomiota. Jos se olisi hänen aikomuksensa, ja nyt lainaan tässä puheenjohtaja Junckeria, niin se olisi kohtalokasta. Komissio on nyt ymmärtänyt, että Unkarin hallitus ei ole esittänyt suunnitelmia ryhtyä toimiin kuolemantuomion käyttöönottamiseksi. Pääministeri Orban on vakuuttanut myös puhemies Schulzille, että Unkarin hallitus noudattaa ja kunnioittaa kaikkia lainsäädäntöä EU-ssa ja perusopimuksia. Viittaan tässä puhemies Schulzin viime viikkoisen lehdistötiedotteeseen, mutta jos Unkarin hallitus ryhtyy toimiin kuolemantuomion käyttöönottamiseksi, niin minä haluaisin tähdentää sitä, että komissio on valmis välittömästi käyttämään kaikkia sen käytössä olevia keinoja sen takamiseksi, että Unkari, kuten mikä tahansa muu valtio, noudattaa unionin lainsäädännön olevia, olevia velvoitteita, koskee myös kaksi artiklaa SEU, koska siinä loukattaisiin selvästi perusarvojamme. Okay, thank you very... Kiitoksia oikein kovasti. Rouva Mishu. Nyt meillä on aika koordinaattoreiden puheenvuoroille. Edustaja Sibel, olkaa hyvä. Thanks, Val. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitokset myöskin kollega Mishulle näistä selvityksistä. Tämä nyt oli ihan odotettu lausunto. Ihan hiljattain saimme Unkarin EPP-valtuuskunnalta sähköpostiviestin, jossa todetaan, että on itsestään selvää, että keskustelu kuolemanrangaistuksesta ei tarkoita sitä, että kuolemanrangaistus olisi tarkoitus ottaa uudestaan käyttöön. No miten tämä nyt diplomaattisesti muotoilisi? Kyllä nyt Orban hallituksinen leikkii tulella, sillä mitä järkeä on keskustella kuolemanrangaistuksen otosta Euroopan unionissa, mikäli sitä ei ole tarkoitus ottaa käyttöön. Taustalla voi olla oikeastaan vain se, että yritetään hiukan katsoa, mitä ihmiset ovat asiasta mieltä tai luoda jonkinlaista mielikuvaa. Ja mehän tiedämme, että aina jossain tilanteessa löytyy joku, joka olisi valmis kannattamaan kuolemantuomion käyttöönottoa, joten tämä on edes vastuutonta ja häikäilemätöntä, että ylipäätään keskustellaan kuolemanrangaistuksen käyttöönotosta. On tietenkin selvää, että tämä ei tule tapahtumaan ja se mitä kollega Misu totesi seurauksista, niin sehän on ihan selvä asia. Mutta vielä toinen asia, rouva puheenjohtaja vaikka puheenjohtajakokous ei päättänytkään, että siitä keskusteltaisiin täällä. Viime viikon täysistunnossa keskustelimme myöskin Orbanin ystävällismielisestä kansalaiskuulemisesta ja sanottiin, että on hienoa, että kansalaisia kuullaan. Mutta tämä kyselylomake ei ole kyselylomake, vaan siinä todellakin manipuloidaan kansaa. Jos katsotaan pelkästään otsaketta, konsultaatio maahanmuuttoon ja terrori, Jo, jos otsakkeessa yhdistetään nämä kaksi asiaa, eli maahanmuutto ja terrorismi, ja ne liittyisivät toisiinsa, niin sehän on hä- hävytöntä. Jos katsotaan näitä kysymyksiä, niin asettelu on ainoastaan negatiivisluonteista, ja tässä puututaan ainoastaan siihen, mistä Orbanin hallituksessa keskustellaan, eli muun muassa turvapaikanhakijoiden vangitsemisesta. Tämän tyyppinen kansalaisten mukaan ottaminen keskusteluihin on kaikkea muuta kuin hyväksyttävää toimintaa. Kiitoksia. Okei, okay, Mrs. Holmeyer. Edustaja Holmeyer, olkaa hyvä. Zunächst einmal bin ich über... Niin, ei millään pahalla, mutta kyllä tässä nyt on syntynyt tällaista teennäistä paheksuntaa. Mitä tulee kuolemanrangaistukseen, niin ainahan siitä keskustellaan, kun pahimmat rikokset käyvät ilmi. Ja tietenkin me vastustamme kuolemanrangaistuksen käyttöönottoa. Siitä ei keskustella. Unkarin hallitus on vain ilmoittanut, että se ei suunnittele sen käyttöönottoa tai että lainsäädännössä se jollakin tavalla olisi mainittuna. Joten me olemme varmaankin kaikki asiasta samaa mieltä, sillä tuskinpa kukaan meistä haluaa Euroopassa millään muotoa sovellettavan tai käsiteltävän lainsäädännössä kuoleman rangaistusta. Oikeusministeri ja itse pääministerikin tämän jo totesi ja myöskin hallituksen lehdistövastaaja, vastaava tästä näin lausuivat, joten ei tästä tarvitse keskustella. Ja sitten, että tähän sekoitetaan vielä pari kolme muutakin asiaa. No, ehdottaisin vain kylmän viileästi, että meidän tulisi katsoa näitä populistisia yrityksiä, eli että maahanmuuttoasia yritetään monimutkistaa entisestään – mutta ei se tähän yhteyteen so, sovi. Viitaan tässä naapureihin tsekkeihin. Ministeritasolla on sanottu, että tarkoituksena on maahanmuuttoon liittyen esittää ikään kuin kansanäänestystyyppinen keskustelu asiasta. Kyllä meidän täytyy tietenkin postkommunistisissa maissa käytävää keskustelua käsiteltäessä muista, että se on aika lailla hankalaa, mutta oikeistopopulistit tietenkin yrittävät hyödyntää käytävää keskustelua ja hyökkäämään oppositiota vastaan. Mutta kyse on vain ainoastaan populismista ja pyrkimyksestä siitä, että ikään kuin kansalaiset tähän leikkiin lähtisivät mukaan. Meidän pitää kylmän viileästi käsitellä tätä asiaa, mitä tulee Unkariin, niin En tiedä, miksi tämä asia on tällä tavalla tullut mediossa esille. Unkarissa ja Unkarin pääministerikään selvästikään ei halua kuolemanrangaistusta otettavan käyttöön, joten eihän tätä asiaa tarvitse enää sen kummemmin käsitellä, riippumatta siitä, minkälaisia kommentteja aiheeseen liittyen kuullaan sieltä sun täältä. No, miss, miss... Nyt Edustaja Halla-aho, olkaa hyvä. Hän on Kirkhopin sijaisen. Thank you, Madam Chair. Uh, Mr. Orban. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Orban ja Unkarin hallitus ovat tehneet ihan selväksi, että eivät suunnittele kuolemantuomion käyttöön ottamista. Viitaten siihen, mitä Rova Zippel totesi, niin mitä virkaa on keskustella seurauksista täällä. Mutta meidän täytyy vain tunnustaa se, että merkittävä osa kansalaisista ei sinällään vastusta kuolemanrangaistusta. Ja sitten tämä aihe edellyttää keskustelumahdollisuutta, niin kuin mikä tahansa aihe. Olen myös sitä mieltä, että on aika ikävää, että parlamentti jatkuvasti käytetään keinona hyökätä jonkin jäsenvaltion demokraattisesti valittua hallitusta vastaan – Usein on kuultu, että herra Orban ja Unkarin hallitus rikkovat yhteisiä arvojamme. Nyt on kysyttävä, kuka määrittelee nämä eurooppalaiset arvot? Kuka päättää, mitkä ovat eurooppalaisia arvoja, mitkä eivät? Minusta vaikuttaa siltä, että kun liberaalit ja vasemmisto sanovat, että Euroopan arvoja pidetään esillä, niin puhutaan omista esityslistoistaan jota kaikki kansalaiset eivät tue. Kuten totesin, Unkarin hallitus on Unkarin kansan valitsema ja edustaa heidän arvojaan. Koska Unkari on osa Eurooppaa, olettaisin, että kai ne ovat sitten myös eurooppalaisia arvoja. Thank you. And uh, Mrs. Infeld, uh, reply. Edustaja Infeld. Ja hänkin on sijaisena. Chair, I don't have... Kiitos puheenjohtaja. Ei varmaankaan tarvitse paljoa puhua kuolemantuomiosta ja Orbanin lausunnoista. Kuolemantuomio on raakalaismainen keskiaikainen käytäntö missä tahansa maailmassa. Sillä ei ole missään sijaa vähiten Euroopan unionissa. Ei tästä tarvitse keskustella. Herra Orban esittää provokatiivisia lausuntojaan. Näyttää ikään kuin keskisormea eurooppalaisille arvoille. Hän tietää, aivan niin kuin mekin tiedämme, että tämä ei tarkoita sitä, että kuolemantuomio otettaisiin käyttöön. Syy sille kuitenkin, että halusimme aiheesta keskustella, on se kysely, joka on lähetetty ihmisille. Nyt siteraan. Komissaari Timmermansin blogia. Julkinen kuuleminen on hyvä asia. Julkinen kuuleminen, joka pohjautuu johdattelevaisuuteen ja harhaanjohtaviin kysymyksiin, eh, ei voi olla oikeudenmukainen perusta politiikan taustalla pohjana. Jos luette Timmermansin blogia, niin siellä todettiin, että tämä on Euroopan komission virallinen kanta niin ikään. Kysyn nyt Rova Misulta, onko tämä komission kanta? Milloin komissio sitten aikoo toimia Hallitseeko Timmermans blogin äh, välityksellä vai aikooko hän käyttää todella komission toimivaltuuksia ja suojella Euroopan unionin arvoja? Aivan niin kuin häneltä vaaditaan perussopimusten pohjalta, siitä hän saa palkkansa, se on hänen tehtävänsä. Pohdin vai mitä hän aikoo tehdä. Ja sitten EPPlle kysymys. Täysin voin yhtyä Holmajerin sanoihin, olen kiitollinen näistä kommenteista. Niin ikään olen samaa mieltä, että populismia on kaikkialla olemassa. Se ei ole yhden tai toisen poliittisen puolueen yksinomaisuutta. Sitä on kaikkialla, myös omassa maassani. Mutta todella kysyn EPPltä, kuinka paljon pidemmälle Orbanin täytyy mennä ennen kuin sanotte, että hän ei enää edusta EPPn arvoja eikä voi olla enää EPP:n perheen osana minä en ole EPP-läinen, mutta kyllähän täytyy välittää myös viestiä ulkopuolelle. Kyse on myös eurooppalaisten arvojen uskottavuudesta, joita me kaikki väitämme puolustavamme. Meidän kaikkien mukaan EPP e täytyy välittää se viesti, että nämä ajatukset ja nämä käytännöt, kysehän ei, ei, kysehän ei ole pelkästään hänen näkemyksestään, vaan hallituksen politiikasta. Suvaitseeko EPP jatkossakin tätä? Kiitos. And uh, Mr. Ernst. Ernst. Bin ich noch mal dran? No, minä sain sittenkin puheenvuoron, luulin, joten... No, pari asiaa. Eilen iranilainen valtuuskunta parlamentista Teheranista kävi vierailulla ja me kerroimme heille syyt sille, siihen, miksi vastustamme kuolemanrangaistusta ja miksi on oikeutettua sanoa, että ihmisen oikeus elämään on oikeastaan sivilisaation kulminoituma. Ja jos nyt sanotaan, että tietenkin tästä voi keskustella, eihän siitä mitään haittaa ole, koska kaikista maailman asioista voidaan keskustella. Mutta ne ovat sellaisia viestejä, joita me emme kaipaa. Ja mitäs Unkari meinaa tehdä medianvapauden osalta? Varmaankin monet hörökorvin kuuntelisivat näitä kommentteja. Jos tällä tiellä jatketaan ja näitä viestejä tulee juuri tästä ongelmamaasta lisääntyvät, niin tämähän tarkoittaa sitä, että perusoikeuskirja ei haluta laisinkaan enää lukea ja oikeusvaltioperiaatetta ei haluta laisinkaan noudattaa. Se johtaa tällaiseen toimintaan. Sitä emme voi hyväksyä, joten ihan sama onko kyse Unkarista, sekin tasavallasta tai muista jäsenvaltioista, niin meidän täytyy muistaa, mitkä ovat näiden maiden tilanteet, mutta tietenkin me voimme kritisoida muita, mutta yhtä lailla myöskin omaa maata. Mutta jos emme tähän kritiikkiin uskaltaudu, niin se olisi suuri virhe, joten kyllä näitä asioita täytyy mahdollisimman pikaisesti keskustella täällä parlamentissa Libe-valiokunnassa ja sitten välittää asianmukainen viesti. And Mrs. Sargentini. Edustaja Sargentini. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Keskustelun ilmapiiri Unkarissa kolmannen keskustelun vuoksi ei häviä minnekin sanoa, että oi anteeksi, halusin käydä vain sokraattista keskustelua. Ja kaikesta pitää pystyä puhumaan ja nyt palata päiväjärjestykseen, jos hallituksen edusmies toteaa, että emme me mitään kuolemanrangaistusta ajoita käyttöön, mutta ilmapiiri on syntynyt tietynlaiseksi eikä sitä voi hävittää. Olen iloinen siitä, että minun ei tarvita Fideshia puolustella täällä parlamentissa poliittisena puolueen toteamalla, me arvostamme sitä, että vastaus Viktorin Orbanin puolelta oli niin selkeä. Mutta en minä halua puhua kuolemanrangaistuksesta, minä haluan puhua maahanmuuttokyselystä. Haluaisin, että komission edustaja jotain sanoisi siitäkin. Tätä parlamentti toivoi. Ei vain, että kuolemanrangaistuksesta keskustellaan vaan myös siitä. Se tuli selväksi Schulzin puhemiehen henkilössä toisen esille, että ei tässä vain keskustella kuolemanrangaistuksesta. Minä oikeastaan ajattelen, olen nyt pahoillani, että minäkin totean, että ei riitä, jos ihmisoikeusvirasto panee jonkun eston hänen Facebook-sivulleen, että se on hänen henkilökohtainen näkemyksensä tässä keskustelussa Unkarissa maahanmuutotiimolta. Mielestäni nyt on syy käyttää oikeusvaltiomekanismia. Ei nyt ole kyse pelkästään niin, että tässä on kovin vietteleviä kysymyksiä kyselyssä, kun ajatellaan, että maahanmuuttajat että terroristit rinnastetaan viime kädessä, vaan että siellä esitetään myös sellaista politiikkaa, joka ei noudata eurooppalaista politiikkaa. Jos halutaan tiukempaa maahanmuuton sääntelyn, sääntelyä toisin kuin Brysselissä, tai että halutaan laittomasti Unkariin tulevat maahanmuuttajat voitaisiin helpompi palauttaa, niin tässä etäännytään yhteisestä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta. Ja se tavallaan laillistaa tällaisen tutkinnan Unkarissa ja siksi sitä varten meillä on oma oikeusvaltiomekanismimme. Aika tuskallista on nähdä myös, että useampi kiinalainen pystyy ostamaan Unkarin passin kuin pakolaisia tai turvapaikan saaneita ihmisiä oli. Tämä kulemi maksaa oikeastaan enemmän kuin käytetään maahanmuuttajien auttamiseksi tällä haavaa. Tässä on paljon hyviä syitä aloittaa tutkinta ja se, että pestetään Facebook-sivu, niin kyllä komission varapuheenjohtaja Timmermans vähättelee tämän keskustelun vakavuutta. Mrs. Gall. Edustaja Gall on pyytänyt työjärjestyspuheenvuoroa. Uh, chair, uh, what is the point on the... Rouva puheenjohtaja, mistä me tänään keskustelemme? Tietääkseni esityslistalla viitataan puheenjohtajakokoukseen päätökseen, joka tehtiin viime kuun lopussa siitä, että mitä tapahtuu, jos jäsenvaltio päättää kuolemanrangaistuksen otosta? Keskustellaanko täällä nyt Unkarista vaiko esityslistan kohdasta 22? Mielestäni tämä olisi tärkeä tarkennus. Ja jos keskustelemme tästä esityslista kohdasta, niin pidättäytykäämme siinä. Kyse ei ole Unkari-keskustelusta, sitä puheenjohtajakokouksessa ei pyydetty. Kiitoksia. Point of order. Työjärjestyspuheenvuoro. Minä en vastaa esityslistasta, mutta haluaisin selkeyttää sen, että juuri niistä syistä, joita selitin, halusimme keskustella tästä kyselystä. Olen Kallin kanssa samaa mieltä, että on onnetonta, että aina keskitytään yhteen maahan, mutta tämähän johtuu juuri siitä, että me tarvitsemme mekanismin, jolla voimme seurata kaikkia maita. Sitten emme puhuisi vain yhdestä ainoasta maasta joka ikinen kerta. Yep. Uh, maybe I will... Uh... Kenties lukaisen tämän kirjeen, joka niin, jonka valiokunnan puheenjohtaja sai puhemies Schulzilta. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä Claude, puheenjohtajakokous tänä päivänä päätti siirtää seuraavan kysymyksen kansalaisvapausvaliokunnan käsiteltäväksi ensi viikolla niin, että puheenjohtajakokous voi asianmukaisesti palata aiheen käsittelyyn seuraavassa kokouksessaan. Kaikkien määräysten valossa, erityisesti osan yksimukaisesti sopimuksessa Euroopan unionista sekä perusoikeuskirjan vastaavan artiklan mukaisesti ja pöytäkirjan 6 ja 13 mukaisesti ihmisoikeusyleissopimuksessa Mitkä olisivat mahdolliset vaikutukset mukaan luettuna oikeudet ja status Euroopan unionin jäsenenä, jos jokin jäsenvaltio päättäisi ottaa käyttöön kuolemantuomion? Arvoisin terveisin ja niin edelleen. Tässä ei mainita Unkaria. Tässä kirjassa ei mainita Unkaria. Mutta edustaja Ferraralla on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä kuvittelisin, että vaikka ei siellä nimenomaisesti Unkarin ole viitattu, niin väistämätöntä on kuitenkin viitata Orbanin sanoihin. Se vaikutti kaikkiin. Se järkytti kaikkia, siksi täytyy myös keskustella siitä. Myös kun keskustelin perusoikeusmietinnöstäkin, on. nyt kun 2015 puhutaan vielä kuolemanrangaistuksen käyttöönotosta, niin yhdessä maassa niin se on aika ihmeellistä. Se olisi valtava askel taaksepäin, että yksittäinen jäsenvaltio unionissa näin tekisi. Orban on selvittänyt, että tarkoituksena ei ole ottaa sitä käyttöön. Ainakin vaikuttaisi siltä olevan myös, mitä tulee lehdistötietoihin mutta pitää kuitenkin paikkansa, että Euroopan unioni voi omia sääntöjä muuttaa siinä valossa, mitä kansalaisetkin ajattelevat, että kuolemanrangaistus olisi tarpeen ja hyödyllistä. Minä sanoisin tässä yhteydessä, että on erittäin tärkeää, että nyt selvästi korosteta sitä, että oikeus elämään on perusoikeus, perusoikeuskirjan nojallakin. Sitä ei voida kyseenalaista millään muotoa. Mutta mitä tulee vielä tähän kyselyyn, niin haluaisin siihen viitata lyhyesti minäkin. On aika erityislaatuista, kuten kollegat täällä ovat todenneet, että miten tässä rinnakkain asetetaan maahanmuutto ja terrorismi. Anteeksi, että leikin tässä sanoilla, mutta tämä on psykologista terrorismia kansalaisia kohtaan, kun tällainen kysely heille on annettu. Siinä maahanmuutot, terrori-iskut, unkarilaisten työn hupeneminen asetetaan rinnakkain, että unionipolitiikka on liian sallivaa. Ja sitten katsotaan, että olisi tiukempia sääntöjä Unkarissa, mutta kun täällä sitten puhutaan solidaarisuudesta, yhteistyötä ja turvapaikanhakijoita perusoikeuksista, niin tämä tyyppinen kysely aika ikävällä tavalla horjuttaa tilannetta, kun ajatellaan ja, äh, laitonta maahanmuuttoa, joka ei vastaa rikollisuutta, tai Israelilla puhutaan myös nopeasta palauttamisesta, että ikään kuin laiton maahanmuutto olisi sinällään rikollista käyttäytymistä, Eli tämä on todellakin hyvin epäilyttävää asettaa rinnakkain tällaiset asiat. Keskustellaan siitä, että Euroopan unioni antaisi selvän viestiin kuolemanrangaistuksen osalta, mutta myös siitä, että tässä hyvin ikävällä tavalla terrorismi maahanmuutto asetetaan rinnakkain. Okay, and we will start the discussion. Käynnistämme keskustelun. Edustaja Engel. Madam President, on the, uh, <clears throat> on the risk of getting a point of order from my puheenjohtaja silläkin riskillä, että tulee työjärjestyspuheenvuoro omasta ryhmästä. Olen jossain määrin järkyttynyt siitä, että totta kai me haluamme käydä neutraalia keskustelua keskittymättä mihinkään yhteen maahan, mutta tämähän ei ole sellaista keskustelua, koska aihe on esityslistalla vain sen takia, että aina on kyse samasta miehestä, samasta hallituksesta, joka antaa meille aiheen käsitellä tätä kysymystä. Ei tämä minulle mitään suurta iloa tuota, eikä tyydytystä, eikä enkä mielelläni tällaisessa ilmapiirissäkään työtä tee, mutta minä en ole tietoinen siitä, että diktatuurin jälkeen Portugalissa, Kreikassa ja Espanjassa, missään Länsi-Euroopassa hallituksen päämies olisi viitannut mahdolliseen tarpeeseen ottaa uudelleen käyttöön kuolemantuomio on vähän sitten vetäytynyt tästä myöhemmin. Juuri siitä, siitä syytä, syystä hän vetäytyy näistä lausunnoistaan tälläkin kertaa, kun hän on aina toiminut. Tässä, tällä kertaa Unkari on mennyt liian pitkälle. En niin ikään muista, että kukaan muu länsi-eurooppalainen hallituksen johtaja vuoden 2004 jälkeen, kun kiemaat liittyivät Euroopan unionin, olisi viitannut siihen mahdollisuuteen, että unionissa otettaisiin käyttöön kuolemantuomio. Aina kyse on samasta miehestä, sama tarina joka kerran. Ja jos jotkut muut tämän toteaisivat, niin minun reaktioni olisi täsmälleen sama. Aina tästä täytyy järkyttyä ja suuttua, koska kyse on samasta maasta, puolueesta, miehestä ja ilmiöstä. Ja sitten tämä maahanmuuton vastainen kysely oikeastaan osallistuu tai on osa tätä samaa juttua. Miten pitkälle tässä oikein voidaan mennä? Tällä mantereella en ole koskaan kenenkään muun nähnyt näin suoraan viittaavan, että on suora yhteys terrorismin, maahanmuuton, välillä ja sen tarpeen välillä, että maan varat pidetään suojassa äh, muuttolaisilta, tulijoilta. Ja tämä on nyt suoraa käännöstä Unkarin nettisivulta, jossa tätä kyselyä käsitellään. En tiedä, onko sitten hallitus tässä tehnyt oikeanlaiset käännökset. Eli tämä aihe pitäisi sitten säästää tuleville sukupolville Unkarissa. Tämä kyllä järkyttää minua. Minun maassani on 47 prosenttia maahanmuuttajia. Kenties suhtaudun näihin kysymyksiin sen takia eri tavalla, mutta minä en tästä pidä. Ja vielä yksi seikka, yksi seikka josta aivan erityisesti en pidä. Minultahan odotetaan tätä EPP-perheen jäsenenä, että joko olisin vaiti tai puolustaisin. Minä olen yhtä suuttunut kuin monet muutkin kollegat täällä. Ja toisin kuin Suomen kollega, minä en näe tätä syynä pohtia sitä, mitkä ovat eurooppalaisia arvoja. Nehän on kirjattu mustaa valkoisella. Niistä on päätetty. Ja vuonna 2004 kukaan, joka liittyy Euroopan unioniin, ei olisi voinut tehdä sitä samaa virhettä, jonka Rova Thatcher ilmeisesti teki, kun hän aina viittasi siihen, että Britannia on huiputettu poliittiseen unioniin silloin, kun päätös tehtiin ja puhuttiin vain taloudellisesta liitosta ja 2004 vuonna. Kukaan ei enää tätä samaa virhettä voinut tehdä. Eli jos liittyi vuonna 2004 tai sen jälkeen, tiesi tasan tarkkaan, mihin unioniin liittyi. Monet ihmiset 11 vuotta tämän jälkeen näyttävät unohtaneen tämän ja haluaisin, että tämä panna merkille. Thank you. Uh, now I would like to give the floor. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Niedermüllerille, olkaa hyvä. Köszönöm, elnök asszony. Engedjék meg, hogy ez alkalommal magyarul mondjam el a véleményemet. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja Saanen esittää ajatukseni äidinkieltäni käyttäen. Useammat kollegat kysyivätkin jo sitä, että jos pääministeri ei halua edes ottaa kuolemanrangaistusta käyttöön, niin miksi ylipäätään hän on esittänyt tämän tyyppisen kysymyksen tai miksi hän sanoo, että asia kuuluu esityslistalle? Tämä on moraalinen, eettisesti hankala kysymys, ei sen kanssa noin vain leikitellä. Kyse on oikeastaan harhautustaktiikasta. taktiikasta Tarkoituksena ei ole keskustella tästä häpeällisestä kyselykaavakkeesta. Tämä on aivan järjetöntä, mitä tässä kysellään. Monika, minä toteaisin, että tuskin te voitte hyväksyä näitä 12 kysymystä, mutta ylipäätään tämä käyttäytyminen on oikeistolasta käyttäytymistä. Tällaisia kysymyksiä esitetään äärioikeistolaisten, kuten Marille Penin ja Farasin toimesta. He ottavat tällaisia sanoja suuhunsa. Arvon kollegat, meidän tehtävänämme täällä Euroopan parlamentissa on todettava, ettemme voi millään tavalla samaistua tämän tyyppiseen ongelma-asetteluun. Ei voida sanoa, että tämä olisi unkarilainen, vaan eurooppalainen ongelma. Unkari kuuluu Euroopan unioniin ja Unkarin hallitus systemaattisesti polkee eurooppalaisia arvoja, ikään kuin ohjaa virtaa vastaan. Orban on joskus todennut, että aikanaan saimme käskyt Moskovasta, nyt ne tulevat Brysselistä – mutta oikeastaan hän kuitenkin mielellään ottaa kehitysyhteistyövarat käyttöönsä. Ja jos haluaa olla Euroopan unionin jäsenvaltio, niin sen tulee myöskin noudattaa ja vaalia kaikkia perusoikeuksia. Ja tähän liittyen mainittakoon myös kuoleman rangaistus. Eli tämän tyyppinen politiikka ei kuulu eurooppalaiselle näyttämölle. Kiitoksia. So, and now, uh, Monica, would you like to... Kiitos, Monika. Haluaisitko käyttää työjärjestyspuheenvuoron? Ei. Edustaja Gall. Thank you. Uh... Kiitos, puheenjohtaja. No jaa, minun täytyy kaikille nyt vakuuttaa, että me noudatamme ja minä itsekin noudatan eurooppalaisia arvoja ja standardeja ei tarvitse pelätä sen puolesta, että Unkari ja Unkarin hallitus jotenkin vahingoittaisi näitä oikeuksia ja arvoja. Voi tulkita ja väärin tulkita ja vääntää ja kiertää sanoja ottamalla lainauksia, jotka eivät pidä paikkaansa. Ja näin asioita ei lausuttu mutta te toistat ja toistatte ja niin kova näen, että viime kädessä puolet maailmasta usko, mutta eivät Unkarissa ihmiset. Unkarissa ihmiset ovat ihan selvillä, mikä tässä on vireillä, ja näin ei ole. Täällä täytyy puhua, kuten viime torstaina puheenjohtajakokous näin halusi, puhua kuolemanrangaistuksesta. Koordinaattorimme aivan selvästi tämän toi esille. Ja moni puhui aiemminkin tässä, kuten pääministerikin, Unkari, Unkarin hallitus ei aio ottaa käyttöön kuolemanrangaistusta. Mitään ei ole tulossa vireillä, ei mitään ajatusta Voisitteko vähän vaieta, koska haluaisin jatkaa puheenvuoron. Um, no Eli ei ole minkäänlaista aikomusta suunnitelmaa ottaa kanssa käyttöön. Piste. Ei sitä ole valmistella. Ja tietäkäätte myös, että jos jossain maassa tapahtuu brutaalia murhia, kuten kävi Unkarissa viikko sitten, niin ihmiset esittävät kysymyksen, niin se vain on, esittävät kysymyksen, mitä tapahtuu murhaajille. Sitä voi keskustella. En ole samaa mieltä keskustelun kanssa minäkään, mutta pitää paikkaansa, että kun tämmöisiä murhia tapahtuu, varsinkin nuoria kohtaan, niin ihmiset esittävät kysymyksiä näissä aiheissa. Ei sitä pidä kieltää, jos se niin on. Toisaalta ei kukaan Unkarissa aio esittää kuolemanrangaistuskäytönottoa. Sitä vasta se on aiheena tänään myös. Mitä tulee maahanmuuttoon, siitä mitä sitten sanottekin, niin tietäkää, että, että Unkari ottaa enemmän vastaan maahanmuuttajia nytkin, enemmän turvapaikanhakijoita kuin useimmat jäsenvaltiostamme. Toiseksi eniten maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita määrällisesti 20 kertaa enemmän kuin koskaan aiemmin, paljon enemmän kuin Alankomaat tai muut maat. Eli kun kerran näkee, mitä nyt on tapahtumassa, ja kun heitä yritetään johonkin majoittaa, niin en usko, että tämä on edes oikeanlainen keskustelu, oikeanlainen sävy keskustelussa. Lisäisin vielä sen verran, että mielestäni keskustelu ei enää liity, eikä sitä pitäisi jatkaakaan enää, koska hallitus on selvästi sanonut, että se ei aio tätä. En oikein ymmärrä, miksi keskustelu jatketaan. Sen verran voin todeta, että tämä on kova että Orbania ja Unkarin hallitusta vastaan, kuten täällä on ennenkin usein nähty. Tätä ei voida hyväksyä. Okei, okay, äh, eh, Mrs. Kaufmann. Edustaja Kaufmann, olkaa hyvä. Ja vielen dank, eh, Frau Vorsitz. Niin, paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin halusin reagoida siihen, mitä kollega Kinga Kaal totesi. Jos nämä kauheat murhat tapahtuvat, no niitähän tapahtuu joka jäsenvaltiossa ja aina viranomaistahojen on lähdettävä tutkimaan ja etsimään ja rankaisemaan tekijöitä, oikeusvaltioperiaatteita noudattaen. Tätä ei tarvitse sen kummemmin käskeä, eikä tarvitse keskustella kuoleman rangaistuksesta. Ja toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on se, niin kuin kollega Holmaier äsken totesi, kirjasin sen ihan paperille, tämä teennäinen närkästyneisyys ärsyttää häntä. Rouva puheenjohtaja, hienoa, että luitte meille vielä tämän puheenjohtajakokouksen tekstin, anteeksi, puhemiehen tekstin. Muistutettakoon, että kokous esitti meille pyynnön esittää kannanottomme selkeään kysymykseen. Kysymys mainitaan tässä puhemiehen kirjelmässä. Ja tämänpäiväinen keskustelu on vastaus kokoukselle, tai pitäisi olla, mutta vastaus voi olla vain ainoastaan se, että mikäli joku jäsenvaltio aikoo tai ottaisi kuolemanrangaistuksen käyttöön, niin se todellakin rikkoo perusoikeuksia ja periaatteita vastaan ja siksipä meidän olisi ryhdyttävä toimiin, jotta ryhdytään artikla 7 mukaiseen menettelyyn. Ja kollega Misu haluaisin kiittää teitä siitä, että komission puheenjohtaja Juncker näin selkeäsanaisesti on reagoinut tilanteeseen. Ja meidän velvoitteenamme on antaa selkeä vastaus puheenjohtajakokoukselle. Ja mielestäni se kuuluu vain ja ainoastaan, että nyt on ryhdyttävä artikla 7 mukaiseen menettelyyn. Mr. Michel. Edustaja Michel, olkaa hyvä. Oui, madame la présidente, je dois... minulla on kyllä sanottava, että minulla on epäilyjä vähän valittelen myös sitä, miten teidän puheenvuoron on hoidatte. No, olkoon niin. Ehkä joka kerta, kun joku jotain sanoo, joka ei ole Galille passaan, hän saa puheenvuoron ja sitten yksin puhelunsa lauleskelee, joka kuitenkin vain banalisoi Kai minä saankin puhua. En minäkään estänyt teitä puhumasta. Ei minä tarvitse teidän ruumin kieltänne tässäkään. No, sanoisin sen, kollegat, että minulla on pitkä parlamentaarinen ura takana. Harvoin, tosi harvoin olen kuullut niin järkyttäviä puheita, kun puhutaan ihmisoikeuksista, perusoikeuksista, Euroopan arvojen kunnioittamisesta, jopa perussopimusten noudattamisesta. Ja mitä nyt tiedän, niin Unkari ja Unkarin viranomaiset ovat niihin liittyneet. Täällä puhutaan omituisia puheenvuoroja, joissa jopa asetetaan kyseenalaiseksi perusta tai jopa se, että keskustelua voitaisiin ylipäätään käydä. Se voi olla vähän ikävä joillekin kansanpuolueen kollegoille, mutta se, että tässä ruvetaan Orbanin menetelmiä noudattamaan, että täällä kielletään puheenvuorot. Ei sitä voida hyväksyä. Nyt ollaan Euroopan parlamentissa, ei Unkarin parlamentissa ilmiselvästi. Tässä käytetään enemmistön tyrannia, kuten aikaisemmin olen sitä kuvailut. Käytetään hyvin ikävää diktatuurin tyyliä, pahuutta, ruvetaan puolustamaan, koska ollaan enemmistössä aritmeettisesti. Sen pahempaa ei ole kuin sellaista diktatuuria. Ja sitä Orban nyt harjoittaa Unkarissa. Ja nimenomaan, ja nyt ruvetaan sitä mukaan hyväksymään täälläkin, jos ei tällaista keskustelua käydä, jos komissio ei kannata, kannata omaa vastuuttaan. Ja, ja hyvää sen aikaa, älkää tehkää tuosta täysin banaalia käyttää tällaisia omituisia argumentteja, metodologisia, miksi niitä kutsuisikaan, että ikään kuin keskustelu ei passaa, ei siitä saa keskustella eikä se ole perusteltua. Herra Orbanin strategiaa on ihan selvä. Siinä sel- koitetaan eh, ilmoituksin sellaisia arvioita noudatetaan epädemokraattisissa maissa. Esimerkiksi tähän aamuun mennessä ei ole mitään lainsäädäntöä muutettu kuolemanrangaistuksen vuoksi, mutta nyt on kyse nimenomaan näistä tavoitteista ja tämän miehen järkyttävistä tavoista manipuloida tätä. Se tässä kaikkein inhottavinta on tässä keskustelussa. Maahanmuuttokysely on malliesimerkki tästä, se on häpeällistä. Mitä muuta sanaa voi käyttää kuin, että se on häpeällistä, kun edes esitetään jossain kyselyssä tätä ja nimenomaan annetaan tavallaan vastauksia valmiina, jotka ovat vastoin Euroopan arvoja yleisellä mielipiteellä, niin siinä vain vielä lisätään tätä tunnekuohua, kielteistä asennoitumista. Emme voi hyväksyä tätä, minä en voi tätä hyväksyä, olen niin Tämä on järkyttänyt minua. Älkää ymmärrettäkö väärin, olen todella vilpittömästi järkyttynyt, miksi tätä voi kutsua. No mitä sitten pitäisi tehdä? ettei Unkarin vallanpitäjien tyyliin mennä. Jos katsotaan, mitä muissa maissa sitten tehtäisiin, niin ihan samalla tavalla yhtä voimakkaasti ja voimaperäisesti ja in, inhon vallassa yhtä lailla tuomitsisiin, kun katsotaan, mitä täällä sitten tehdään Euroopassa. Rovan Michu, kun niitä on kovasti herra Min Timmermansia, mutta herra Timmermans haluaa tehokkaamman unionin. No mutta sitten pitäisi ensin kantaa oma vastuu poliittisesti. Sitä me häneltä vaadimme. Olen nyt vaulainen Komissio varmaan puolustaa meidän arvojamme myös kuolemanrangaistuksen kohdalla, kuten ryhmäni on pitkään peräänkuuluttanut. Haluaisin nyt tässä joitakin kansan puolen kollegoja puhutella ilman, että mitään provokaatio tässä ajan takaa, mutta kun tässä puhutaan nyt solidaarisuudesta, kutsukaa miksi kutsutte, mutta tämä on aika huono makuusottava solidaarisuutta. En minä ole kristitty, humanisti, uskonnoton, mutta minä kunnioitan ja sitä paitsi kunnioitan kristillisiä humanistisia arvoja. Minä tiedän hyvin, että kristillinen humanismi on humanismi, jolla on tärkeä rooli toki jo ollut historian tiettynä hetkinä ja se on palvelut humanismin asiaakin, mutta mistä kristillisestä humanismista on puhe, kun käytetään tällaisia kierroja, perusteluita, joita te esitätte? Mitä kristillistä humanismia on, kun puhutaan Viktor Orbanista, joka järjestelmällisesti, aivan järjestelmällisesti yhdistää maahanmuuttajan rikolliseen? Missä ovat kristilliset arvot, kun tässä Välimeren draamoja vähätellään tai asunnottomien tilannetta. Olemme kristillisen demokraattia, jossa hän tukeuduttaa lehdistö ja sananvapautta ja käyttää näitä välineitä pelkästään demokratian hyväksi. Se luo pelon ilmapiiriä. Tässä on kyse perustasta ja voidaan olla jostain samaa mieltä, niin mitä demokratiasta. Ei siinä ole kyse pelkästään siitä, että enemmistö harjoittaa valtaansa ynnälaskun pohjalta. Ei siitä ole demokratiassa kyse. Demokratia liittyy siihen, miten enemmistö kunnioittaen ennen vähemmistöjä kohtelee. En oikein ymmärrä tätä demokratian käsitystä, joka redusoi tämän aritmeettisen enemmistön. Ei sillä ole tekemistä demokratian kanssa. Ei se riitä. Totta kai se on yksi välttämätön ehto demokratiassa, mutta ei riittävä ehto. Haluaisin tästä muistuttaa. Orban ei puolusta yhtään mitään, hyökkää kaikkia vastaan, puhuu kuolemanrangaistuksesta ja, ja saattaa Unkarin historian synkkään vaiheeseen. Oikeus ei ole oikeudenmukaista, jos se ryhtyy rikolliseksi itse. Siitä on muistutettava. Ja varsinkin kun on kyse arvoista, se pyrkii puolustamaan. Ja lopuksi vielä kuolemanrangaistuksesta puheen ollen palautan mielen Rovan Valanteenin oikeusministerin lainauksia mieleen, että on hyvä painaa tämä mieleen. Vapauden maissa yhteinen oikeus on se, että poistetaan diktatuuria ja ihmisoikeuksien halveksimista ja, ja kaikkialla, missä verta vuodelta kuolemanrahistuksen nimissäkin. Tämä on nyt aika ilmeistä. Rova Michu, ihan yksi pikku juttu vielä, kiitos, että puhuitte täällä. Ehkä te voisitte välttää yksinkertaisten viestin komission jäsenelle ja varsinkin herra Timmermansille. Minä uskon, että ehkä teidän on kannettava vastuunne. Komission täytyy varjella perussopimuksia, se on toimipana elin ja sen täytyy ryhtyä tässä toimenpiteisiin, noudata tiettyä menettelyä, vuoropuhelu tai, tai miksi se kutsutaan, on ei tämä mukaan ole keskustelu, eikä ole meidän vallassamme, että se banalisoidaan ihan kaikkea. Ei, nyt on syytä ryhtyä toimiin ja vakavassa mielessä ehkä se sitten on vaikka seuraamus. Thank you, uh, dear colleagues. We have... Kiitos hyvät kollegat. Kahdeksan jäsentä haluaa käyttää puheenvuoron ja tarkoituksena olisi päättää kokous äh, kello 17.30. Yhdessä minuutissa puheenvuorot pitäisi kunkin hoitaa. Nyt puheenvuoron saa edustaja Verja, olkaa hyvä. Oui, merci. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että olen Holmairin kanssa samaa mieltä. On populisteja Euroopassa tänä päivänä, jotka leikkivät pelolla. Mitä pelolla leikkiminen tarkoittaa? tarkoittaa sitä, että ikään kuin navigoi surffaa julkisen mielipiteen harjalla. Äärioikeisto toteaa, että täytyy ottaa käyttöön kuolemantuomio. Kun poliittinen vastuuhenkilö sanoo jotakin, hallituksen jäsen sanoo jotakin, niin eihän se ole sama asia kuin joku Matti Meikäläinen sanoo jonkun asian. Kun hallituksen jäsen leikkii peloilla, niin silloin ollaan ylitetty jonkinlainen raja. Minä olen ranskalainen. Hallitukset, oikeistolaiset ja vasemmistolaiset hallitukset leikkivät pelolla. Pääministeri tällä hetkellä on aiemmin sanonut, että romaanit ovat henkilöitä, joita ei saada integroiduksi. Meidän täytyy käydä järkevää keskustelua. On hallituksia, jotka nimenomaan leikkivät pelolla ja jotka nostattavat ääriliikkeiden kasvua. Me puhumme demokratian oikeusvaltion periaatteissa olen samaa mieltä siitä, että kyse ei ole pelkästään eurooppalaista arvoista, vaan yleismaailmallisista arvoista, jotka nyt sitten näkyvät myös Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksessa ja perusoikeuskirjassa. Haluaisin muistuttaa, että perusoikeuskirja hyväksyttiin suurella enemmistöllä myös oikeiston keskuudessa. Kyse ei ole oikeiston ja vasemmiston välistä taistelusta, vaan me yhdessä kaikki voimme reagoida. Ja tähän päätän puheenvuoroni artikla 7 on aika lailla toimimaton arvorouva. Tämä me olemme nähneet viikkojen ja vuosien aikana, kun olemme yrittäneet sitä käyttää. Sitä ei voi tällä alalla käyttää. Milloin komissio tekee oikeita ehdotuksia, jotka mahdollistavat sen, että ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksissä voidaan rangaista niitä jäsenvaltioita, jotka toteuttavat politiikkaa, joka menee Euroopan unionin arvoja vastaan. Artikla 7 ei ole minun mielestäni vastaus tähän. Thank you and uh... Now is time for... Kiitos. Nyt edustaja Jurek. Dziękuję bardzo. W tej debacie e, nie Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Nythän emme keskustele kuolemanrangaistuksesta, vaan un. Ja tämä ei ole omiaan vastavuoroista arvostusta parantamaan tai eurooppalaisia arvoja pönkittämään. Muistuttaisin teitä siitä, että Unkarin liittyen jokunen viikko takaperin täällä järjestettiin kuuleminen. Täällä meillä oli paikalla Amnesty Internationalin edustaja, joka syytti Unkaria ihmisoikeusloukkauksista. Kyse oli muun muassa elinikäisestä tuomiosta, joka on myöskin ihmisoikeuksia loukkaava rangaistusmuoto. Omassa maassani ongelmana on se, että 25 vuoden niin sanotun elinikäisen rangaistuksen jälkeen murhaajat pääsevät vankilasta. Tämä on myöskin Euroopan neuvoston periaatteiden vastaista meidän täytyy pohtia näistä niin sanotusta siitä, että pitäisikö elinikäisen rangaistuksen olla elinikäinen. Mutta otetaanpa faktoja esille. Saksa, Alankomaat, Luxemburg sekä Unkari. Me aina katsomme Yhdysvaltojen suuntaan, kun siellä käytetään kuolemanrangaistusta. Mutta mitä yhdysvaltalaiset ovat tehneet maailman rauhan eteen? Tietenkin asiasta voidaan olla hyvinkin eri mieltä, mutta mitä Orban ihan oikeasti totesi? Mitä hän sanoi pääministerinä? Jos osa kansalaisista haluaa keskustella asiasta, niin miksi keskustelua ei voida käydä, mutta me väitämme, että hän haluaa käydä unionin toimintaan perustuvaa keskustelua jonkun maan toiminnasta. Jos katsotaan perusoikeus sopimuksen kaksi artiklan kaksi kohtaa, niin siellä todetaan, että ketään ihmistä ei voida tuomita kuolemaan. Toki asiasta on keskusteltava, vaikka emme pääsekään yhteisymmärrykseen asiasta. Mutta mitä tulee murhaajien rangaistuskäytäntöön erinäisissä unionin jäsenvaltioissa, me aina viittaamme muiden maiden toimima, toimintaan, mutta meidän pitäisi vaalia yhteisiä arvoja joita sovelletaan myöskin Unkarissa. jotku niitä ovat Unkarissakin valmiita vaalimaan. Ja saksalaisille kollegoille toteasin, että kyllä me avoimessa hengessä keskustelemme maahanmuuttokysymyksistä, mutta moraalista puhuttaessa täytyy muistaa, että yhtäältä meillä on olemassa vaatimuksia, toisaalta me arvioimme muiden toimia. Muistan, kun Kiemaa niin sanotun suuren laajentumisen myötä liittyivät unioniin, niin Saksassa oli vasemmistojohtoinen hallitus. Ja silloin ei Saksassa annettu mahdollisuutta ikään kuin laittomasti tehdä työtä. Viitattiin muun muassa työoikeuskysymyksiin. Ehkäpä Saksalla oli oikeus tällaisen käyttäytymisen tai sitten ei, mutta päätöksen tekijöiden pitäisi nähdä kokonaisuus. Eli tämän verran tältä osin, mutta Euroopasta löytyy miljoonia ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että mainitsemani kaksi artiklan ykköskohtaa vastaan rikotaan. Esimerkiksi jos ei huomioida syntymättömän lapsen oikeuksia. Tästäkin voitaisiin keskustella, mutta asiasta voidaan olla montaa eri mieltä. Kiitoksia. Spinelli. Grazie, presidente. E... Kiitos, puheenjohtaja. No ei ole minulla kauheasti lisättävää siihen. Todellakin tunnen häpeää siitä, mitä pääministeri Orban on todennut. Se, mitä aika kielteisesti on reagoitu siihen Euroopassa ja myös komissiossa. Minä haluaisin ennen kaikkea todeta, ettei tästä nyt ole kyse pelkästään arvoista. Pitää paikkaansa, että täällä joku kysyi, kuka päättää arvoista ja määrittää esityslistan, mutta nyt on oikeuksista, peruskirjoista, joihin perustuu unioni ja myös perus ihmisoikeusyleissopimuksesta, Euroopan neuvostosta, vaikka kaikki eivät sen ole edes jäseninä, vai, vaan pelkästään tarkkailijoina, vaikka sielläkin on kuolemantuomio. Orbanin lausunto viittaa myös ikään kuin oikeuteen käydä keskustelua. Ja siinä tavallaan arkipäiväistetään kuoleman rangaistus aiheena ja myös suvaitsemattomuus. Tämä menee pidemmälle kuin pelkästään on kyse Unkarin tapauksesta. Ja jos se nyt on näin levähtänyt, niin se tarkoittaa sitä, että Euroopan unionin komission ja muiden elinten Syynä on se, että tällainen arkipäiväistyminen on päässyt tapahtumaan. Ennen Orbania, sanoisin, on kuultu kuolemanrangaistuksia puoltavia näkemyksiä, ei pelkästään Marilla Pennin tai hänen isänsä suulla, tai, vaan vuonna 1996 Puolan presidentti Lech Wałęsa puhui ihan samalla tavalla kuin Orban nyt äärioikeistolainen puolue Leikan Nord on usean otteeseen näin todennut, myös silloin kun oli hallituksessa. Ja vielä tänäkin päivänä näin on senaatin varapuhemies todennut, hän kuuluu myös Leikan Nord-puolueeseen. Kyseessä on todellakin teeman arkipäiväistämisestä. Ja mielestäni sitä vahvistaa myös ilmapiiri, joka on nyt terrorismin pelon ja maahanmuuttajan pelon vuoksi syntynyt. Ja mitä tulee tähän kyselyyn, niin ottaisin esille vain muutaman kohdan. Erityisesti kohta viisi, jossa hyvin manipuloiden todetaan, että maahanmuuttaja saattaa vaaraan ei pelkästään työllisyyden, vaan elämän tavan Unkarissa. Kuusi kohta, siinä puolestaan tuomitaan taas hyvin johdatellen salliva politiikka, jota Bryssel on harjoittanut 12 kohta varsinkin. Lukekapa kaikki kohta 12. Siinä ky- kysytään Unkarin kansalaisilta, haluaisitko tukea niin, että olisi parempi, että saada unkarilaisia lapsia ja perheitä kuin että syntyisi maahanmuuttajien lapsia. Lukekapa tuo kohta 12, kiitos. Thank you and uh, miss, uh, Mrs. Kiitos, Tarsten. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti. Me käymme oikein hyvää keskustelua. Oikeastaan jatkoa edelliselle keskustelulle, joka käsitteli tarvetta saada maakohtaisia arvioita ihmisoikeuksista, perusoikeuksista ja miten kriteerit määritellään. Silloin kun ihmisoikeuksia rikotaan, niin mehän harhaudumme ja päädymme sitten käsittelemään hallituksen päätöksiä, mutta tällainen keskustelu on kaiken alkujuurella. Tässä jo mainittiin, että toisaalta on ilmaisun vapaus silloin, kun kansalaiset sitä käyttävät. Toinen asia taas on hallituksen ilmaisun vapaus. Hallituksella ei oikeastaan tässä tapauksessa ilmaisun vapautta ole, vaan kaikin sanoin hallitukset ikään kuin toimivat poliittisina toimijoina. Meidän on myös omassa keskuudessamme tehtävä selväksi, mitä tarkoittaa suora demokratia. Kaikki populistit oikealla ja vasemmalla aina mairittelevat suoran demokratian etuja, kansanäänestyksiä ja niin poispäin. Täytyy olla huolellinen, kun ajatellaan esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksia ja perusoikeuksia – niin tällaiset kuulanäänestykset eivät ole demokratian käytössä olevia välineitä, vaan aivan päinvastaista. Meidän on otettava tähän selkeä kanta, vaikkakin sitten jouduttaisiin käyttämään joitain juridisia välineitä. Kovasti haluaisin nähdä, että näissä perusoikeuskysymyksissä emme jakautuisi oikea, vasen, linjoittain EPP ja ST vaan todella kunnioittaisimme ihmisoikeuksia, emmekä pitäisi puoluesolidaarisuutta tärkeämpänä. Kysehän ei ole pelkästään Unkarin ongelmasta, vaan kyse on siitä, että maassa on demokraattisesti valittu hallitus, joka ei kunnioita ihmisoikeuksia, ja nyt se on todellakin hallituksessa. En tiedä, emme tiedä, mitä tapahtuu Ison-Britannian vaaleissa, Faragein kanssa, mitä tapahtuu Le Penin suhteen tulevissa vaaleissa, milloin tulee seuraava tapaus käsiteltäväksi. Nyt kun puhumme Unkarista, emme varsinaisesti puhu Unkarin tapauksesta, vaan meillä on mahdollisuus keskustella sellaisista seikoista, jotka liittyvät yhteisiin arvoihimme ja ovat kaikille meille tärkeitä. Olen iloinen, että käymme hyvää keskustelua kunnioitan kovasti unkarilaisia ja Unkarin kansaa. Kyse on nyt onnettomasta tilanteesta yhdessä maassa Euroopan unionissa, mutta kyseeseen voi tulla mikä tahansa maa jatkossa. Thank you and... Uh, Kiitos, edustaja Sogor. Thank you. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Vuoden 1999, kun olemme saaneet lukea Unkarista, niin olen oppinut sen, että hallituksesta riippumatta niin tänäänkin luen ensin opposition ja vasta sitten hallituksen taustalla olevat lehdet, mutta tässä tapauksessa luin vain opposition lehdistön tekstiä. Ja huhtikuun 28. päivä lehdessä sanotaan äh, vasemmiston sanon, että introduce. Two days later. Kyse oli kuolemanrangaistuksen käyttöönoton käsittelystä ja pari päivää myöhemmin ministeri Lazar taas otti asiaan kantaa. No, Unkarin mediakenttä on aika lailla vaitonainen Orbanin lausussa jotain. Lazar totesi seuraavaa. Nyt on tarkoituksena vain keskustella kuolemanrangaistuksesta, mutta tarkoituksena ei ole kuitenkaan ottaa kuolemanrangaistusta käyttöön. Eli keskustelua käydään kansliapäällikönkin mukaan, mutta hallitus ei aio ottaa kuolemanrangaistusta käyttöön. Valitettavasti englanti on neljänneksi vahvin kieli. No, ehkäpä minä saksaakin osaa, mutta ei siitä varmaan tulisi senkään vertaista. Niin, kollega Tomas esitti tämän lammasvitsin aamulla ja minä taas kerron, miten media tätä te- todellisuutta väärästä ja miten me siihen suhtaudumme. Kyse on vain vitsistä. Paavi käy jossain maassa ja median edustajat tulevat Paavin puheille ja kysyvät häneltä, että tiedättekö, että siinä ja tässä maassa ihan kirkon lähellä homoseksuaalien yhdistys on ostanut hotellin, niin Paavi kysyi, että onko teillä sellainen järjestö maassanne. Ja jo seuraavana päivänä sitten lehdistön otsakkeissa sanotaan, että ensimmäinen kysymys, jonka Paavi esitti, niin on, oli se, että onko teidän maassanne tällainen homojen järjestö kaikella kunnioituksella, mutta niin valitettavasti kollega luimisel Michel lähti täältä. Minä jopa hyväksyin hänen mietintönsä. Kunnioitan kyllä hänen tekemään työtä, mutta mitä tähän demokratiaan tulee, niin kyllä me olemme samaa mieltä, että demokratia ei tarkoita sitä, että demok- enemmistö on aina oikeassa, mutta ehkäpä liberaalikin pitäisi pohtia sitä, että miksi oikeisto on niin vahvoilla Unkarissa. Liberaalit ja sosialistit eivät tuhoneet ainoastaan maan, vaan koko oman puolueensa. Saanko puhua loppuun? Nyt olen huolissani siitä, no yritän ymmärtää mitä media lausuu, mutta en oikein ymmärrä, ymmärrä komissiota tai Timmermansia, sillä aina kun otamme esille syrjintäkysymykset, kun eurooppalainen kansalainen kuuluu esimerkiksi vähemmistön ryhmään, niin vastaus on aina sama komissiosta lukuun riippumatta – Kyse ei ole parlamentin asiasta, vaan jäsenvaltioasiasta. Ja sitten kun puhutaan lehdistön teksteistä, no maassani rangaistaan ihmistä siitä, että hän yrittää panna lainsäädäntö täytäntöön. Vähemmistöasiat kansallistetaan ja asioista ei saisi keskustella, joten en ole tässä nyt huolissani Unkarin mediasta ja sen tekemisistä, kirjoittamisista – vaan olen samaa mieltä siitä, että keskustelu pitäisi käydä, mutta ei aina vain Unkarista, vaan aina pitäisi keskustella kaikista jäsenvaltioista. Kiitoksia. Thank you and uh, Mississippi. Very shortly. I fully agree. Niin ihan lyhyesti. Meidän ei pitäisi aina keskustella vain Unkarista, olen samaa mieltä, joten Kertokaa Orbanille, että hänen pitäisi muuttaa politiikkaansa. Toisaalta taas, jos omassa maassani, kuten alkupuheenvuorossani totesin, jos omassa maassani vakavan rikoksen jälkeen aloitetaan keskustelu ja kyseenalaistetaan tilannetta, puhutaan siitä, että olisiko tarpeen ottaa kuolemanrangaistus uudestaan käyttöön, niin toivoisin, että hallitukseni toteaisi, että ymmärrämme toki tunne kuohut, mutta kuolemanrangaistus ei ole meidän maassamme mikään vaihtoehto ja asiasta ei tarvitse keskustella. Eli en enää palaa tähän kyselylomakkeeseen, mutta ihan samasta asiasta tässä puhutaan. Kun ollaan puheenjohtajakokoukseen yhteydessä, niin mielestäni ei ole riittävää, että ilmoitetaan vain itsestäänselvyyksiä. On tietenkin selvää, että jos joku jäsenvaltio pohtii kuolemanrangaistuksen uudelleen käyttöön ottamista, niin silloin on puhuttava myöskin seitsemän artiklan menettelystä. Se on ihan itsestään selvä, mutta yhtä lailla pitäisi sanoa, että tämä kysely, josta ei saisi puhua, ja hallituksen käymä keskustelu kuoleman rangaistuksesta, jo itse keskustelu on arvojemme vastaista. And Monika Hallmeier. Ja edustaja Holmeier. Rakkaas Birgit Zippel, hyvät kollegat, tämän viimeisen toteamuksesi suhteen olen eri mieltä. Olen kylläkin sitä mieltä, että Hallituksen johtajan ei pitäisi varomattomasti lausua yhtään mitään. Olen samaa mieltä. Eli yhtä lailla kriittisesti suhtaudun tähän kuin sinäkin. Mutta meidän täytyy aina muistaa, että silloin kun jossain päin populistista keskustelua käydään, niin tietenkin siihen voidaan reagoida, mutta siihen pitää reagoida vastuullisesti. Mutta mitä tulee kuolemanrangaistukseen, niin kyllähän hallitus Unkarissa ilmoitti hyvin nopeasti ja yksiselitteisesti, ettei se aio ottaa kuolemanrangaistusta käyttöön. Mutta mitä kollega Kaufman totesi tähän teennäiseen närkästyneisyyteen liittyen, miksei tästä voitaisiin keskustella? Yllättävää on, että keskustelemme vain ja ainoastaan Unkarista. Tsekin tasavallan osalta tilanne oli puoli vuotta sitten samanlainen, mutta silloin hallituksessa oli sosiaalidemokraattinen hallitus. Mielestäni ei ole tietenkään hyvä, mitä Tsekeissä tapahtui, mutta me emme ottaneet asiaa isille, koska me tiesimme yhtä lailla kuin Tsekin hallituksellekin, ettei se halua ottaa kuolemanrangaistusta uudelleen käyttöön. Ja siksi ne missään nimessä olisi halunnut ottaa sitä täällä esityslistalle, koska hyvin nopeasti sanottiin Tsekeissäkin, ettei kuolemanrangaistusta aiota ottaa uudelleen käyttöön. Ja olen myöskin samaa mieltä kanssanne, että kuolemanrangaistuksen käyttöönotto liittyisi myöskin artiklaan 7, sillä ihmisoikeuksiin kuuluu myöskin kuolemanrangaistuksen vastustaminen. Me tiedämme kyllä, että monissa maissa, myöskin demokraattisissa maissa, käytetään edelleenkin kuolemanrangaistusta, näin se vain on. Mutta Euroopan unionin näkökulmasta katsottuna olemme sitä mieltä, että tämä on väärä ja ihmisoikeuksien vastainen rangaistusmuoto. Ja tulen aina olemaan tätä mieltä, en millään tavalla populistisesti tätä asiaa esittele, vaan vakavamielisesti. Silloin olen sitä mieltä, että ihmisoikeudet ja kuoleman rangaistukset eivät ole mitään hauskuttelun aihe. Meidän ei tietenkään tulisi katsoa vain ainoastaan Unkarin suuntaan, vaikka suhtaudun hyvin kriittisesti moniin Unkarin kysymyksiin, en puutu nyt yksityiskohtiin, mutta jos katsotaan esimerkiksi Bulgarian suuntaan, siellähän maat ja mannut annettiin Venäjälle ikään kuin ilmaiseksi ekstraterritoriaalisena alueena. No, Libessä ei sanottu sanallakaan aiheesta yhtään mitään. Ei, ei, hetkinen, ihan pieni hetki vielä. No jos saa nyt puhua loppuun. Niin, peräänkuulutan sitä tai kyseenalaista sitä, että pitäisikö joka ikinen asia, joka epäoikeutetusti on otettu jossain maassa esille, niin ottaa täälläkin keskusteluihin, jos asian käsittely kyseisessä maassa päättyy hyvin nopeasti. Tai sitten median laitoksen osto ulkomaisten toimijoiden toimesta. En se viittaa vain ainoastaan Unkariin, vaan myöskin Romanian suuntaan. ainakin venäläinen kansallismielinen toimija oli tässä mukana. Tietenkin tämä tyyppisiä asioita voidaan ottaa keskusteluiden kohteeksi, mutta sanottakoon suoraan, että kollega Kinga Gall koki, että nyt tässä on hyökätty häntä vastaan Louis Michelinkin toimesta. Meidän täytyy muistaa, että täällä on myöskin Unkarin edustajia paikalla, jotka taistelevat myöskin ihmisoikeuksien puolesta, ja meidän täytyy käsitellä ja kohdella kaikkia samoja kriteereitä käyttäen ja arvostaen. Kyllä tässä on aika lailla aggressiivisesti hyökätty kollega Kinga Galia vastaan. En tarkoita nyt teitä, Rova Kaufman ja kollega Sippeliä. Kyllä tässä nyt meni vähän överiksi. Pitäisi olla hiukan tarkempi sen suhteen, mitä lausuu. Ja mitä tulee Espanjan turvallisuus oikeuteen ja Ranskan vastaava lainsäädäntö on jo hyväksytty aikaa sitten. Sekin on sosiaalidemokraattien käsiala ja kukaan ei ole asiasta närkästynyt laisinkaan. Lakeja otetaan tietyistä syistä käyttöön, koska realiteetit ovat ehkä jotain muuta kuin miltä ne täältä päin katsottuna näyttävät. Me käsittelemme asiaa hiukan etäämältä katsoen, mutta kyllä me voimme käydä ihan rehtiä keskustelua, mutta mitä tulee sitten tähän kyselykaavakkeeseen, näin se nyt ensimmäistä kertaa otin sen esille, kun keskustelin Kinga Kaalin kanssa siitä ja hän antoi sen minulle heti käyttöön. Missään nimessä en voi hyväksyä tällaista edes etenemistapaa. Eli Euroopan unionissa meidän pitäisi yhdessä valiokuntana pohtia sitä, että mitä me voisimme tehdä asian osalta. Tässä kyselykaavakeessa sanotaan, että Bryssel on syypää tähän maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan. Ja sitten tämä linkitetään vielä terrorismin. Eli me olisimme syypäänä Brysselissä tällaiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Eihän se pidä paikkansa, sillä emmehän me ole syypäänä siinä, että maahanmuuttajan virrat ovat lähteneet liikkeelle, vaan kyse on tapahtumista, jotka ovat aiheuttaneet tällaisia seurauksia ja ihmiset sitten tätä kautta jopa menettävät henkensä. Mutta meidän on keskusteltava vakavamielisesti tällaisista maahanmuuttokysymyksistä. Ja minä todellakin toivon, ettemme unohda ihmisten pelkotiloja. Ja populistisesti ilmaisuna toteaisin, että tässä pelataan aina pelkotiloilla – minun työpaikkani viedään, turvallisuus on uhattuna ja sitä sun tätä. Mutta meidän täytyy vakavamielisesti keskustella asiasta ja sanoa selkeästi, että nämä populistiset väittämät eivät pidä paikkaansa. Tällaisia kysymyksiä ei saa esittää. Yhtä lailla en voi hyväksyä sitä, että hallitus esittää tällaisia kysymyksiä. Kritisoin sitä kyllä ihan selkeästi ja avoimesti, mutta meidän on antaa, annettava vastauksemme kansalaisille – Minulle on nimittäin syntynyt sellainen vaikutelma, että ratkaisu on aika lailla lähellä, eikä meidän kantamme ole kovin kaukana toisistaan. Meidän täytyy vain löytää laaja-alainen holistinen maahanmuuttoasia käsittele, koskeva käsittelytapa. Siihen liittyy monia ulottuvuuksia, mutta sitä kautta voimme osoittaa, että Euroopan unionilla on maahanmuuttopolitiikkaan liittyvä konsepti, mutta jäsenvaltiot ovat vastustaneet yhtenäisen lähestymistavan. Se on fakta. Me olemme täällä parlamentissa olleet hyvinkin pitkälti samaa mieltä muun muassa kehitysyhteistyöpolitiikkaan liittyen. Me olemme aina halunneet panostaa humanitaariseen apuun, kehitysyhteistyöhön. Kaikki. Rintarinnan me taistelimme sen puolesta, että Frontex saisi enemmän varoja käyttöönsä. Niin monet muutkin puhuivat täällä pitkään, joten kai minäkin nyt sana antaa ajatukseni virrata. Niin, kollega Sargentini, jos täällä muut saivat puhua pitkään, niin miksi minä en saisi antaa perusteltua, huolellisesti muotoiltua vastausta? Ja toivoisin, että siihen suhtaudutaan vakavamielisesti. Me emme halua ryhtyä tällaiseen vihamieliseen populismiin. Ja sanonkin siksi, että en voi hyväksyä tällaista kyselykaavaketta. Minä toivon, että meillä olisi selkeä argumentti keskusteltaessa kansalaisten kanssa. Sanoen, että Euroopan parlamentti huolellisesti työstää strategiaa, jonka tarkoituksena on todellakin puuttua pakolaispolitiikkaan, mutta ei millään tavalla populistisesti. Ei, me teemme yhteistyötä kaikkien tahojen kanssa. Ja tästäpä syystä me emme todellakaan voi pitää tätä kyselykaavaketta keskustelun vakavamielisenä perustana tai innoittajana. Sanottakoon tämä nyt ihan suoraan. Kiitoksia. Kiitos Monika. Minä ihan haluaisin vielä palata. Olin ajatellut palata tähän jo ennen Holmarin puheenvuoroakin. Tämä on todella turhauttavaa. Tämä on käyty ties kuinka monta kertaa tämä keskustelu. Olen paljolti samaa mieltä Rova Holmaiden kanssa, mutta yhdestä asiasta olen eri mieltä, että olisi pelkästään muutosta kyse. Samalla tavalla keskusteltiin oikeuslaitoksen riippumattomuudesta puhuttaessa tai keskuspankin riippumattomuudesta, verolaista, koulutuslaista, viestimiä koskevista laista puhuttaessa. Ei ole vaikka se maahanmuutosta. Totta puhun, kun jatkuvasti jankataan samaa, mietitään, puhutaanko Unkarista vai jostain musta maasta, onko tämä puolipoliittista vai ei. Ja, ja minä voin kyllä tiedelloksi kertoa, että olen kriittisesti esittänyt kysymyksiä myös liittyen alkumaisen liberaalihallitukseen. Minä olen puolueellinen tässä. Minä isken kritiikin kynnet kaikkiin sen ansaitseviin mutta minun ryhmäni on peräänkuluttanut toisenlaista mekanismia. Me tarvitsemme sitovia sääntöjä, mekanismeja, jotta voimme harjoittaa seurata kaikissa maissa ja puuttua kaikissa maissa tarpeen vaatiessa. Ja asettaa myös pakotteita tarpeen vaatiessa eri maille. Ei nyt enää puhuta Orbanista, voimme puhua kaikista maista. Laaditaan tulostaulukkoon. Eilen keskusteltiin, ei kun aamupäivällä, koska se oli oikeuden tulostaloutukossa. Miksi laajenneta tätä kattamaan oikeusvaltioperiaatetta, demokraattista hallintoa ja perusoikeuksia? Tehtäisiin vuotuisesti kaikkien maiden kohdalla. Keskustellaan täysistunnossa. Ja muistaakseni, kun tästä aikana keskusteltiin aika laaja yhteisymmärrys, pari oli eri mieltä. En muista kuka oli. Joku fasistista nurkasta. Ja herra Timmermans, joka sanoi, että ei kun ei kun ei kun ei. Ei kun vuoropuhelua, vuoropuhelua, ei tämä uusia välineitä tarvita, ei kun tässä tarvitaan uusia välineitä. Minä esittäisin kiinna, että me Euroopan parlamentissa laadimme tällaisen mekanismin, jos Timmermans ei halua tai komissio ei halua, niin parlamentti voi sen hoitaa. Annetaan se sitten Timmermansille. Minä kyllä uskon, että no okei, kaikki eivät ehkä ole samalla teoroprosessin arvojen kanssa, mutta valtaenemmistö kyllä ja on, mutta useimmat seisovat arvojen takana. Tehdään sitten niin ja laaditaan mekanismeja, että voidaan tämä kuilu kuroa umpeen lainsäädännön ja seitsemän artiklan välillä, että ei enää keskustella Orbanista, Unkarista tai mistä muustakaan maasta, vaan siitä, miten voidaan toteuttaa perusoikeuksia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 Olen erityisen iloinen siitä, että edustaja Holmajer totesi, ettei tällaista kyselykaavaketta voida suvaita. Ja on hienoa, että hän ehdotti sitä, että täällä valiokunnassa asiasta tästä kysymyksestä keskusteltaisiin. Tämä on tärkeä asia. Kyse ei ole manipuloivasta ja poli- populistisesta, vaan myöskin valheellisesta kyselykaavakkeesta. Ei ole olemasta sellaista maahanmuuttajaa, joka haluaa tällä tavalla toimia Unkarissa. Sehän on silkkaa valetta. Mehän emme tässä vastusta Unkaria, me emme syytä Unkaria yhtään mistään, vaan me kritisoimme Unkarin hallituksen toimia. Vuosien ajan se yrittää vain polkea Euroopan unionin perusarvoja – Unkaria vastaan emme hyökkää, vaan me keskustelemme siitä, että on erittäin tärkeää vaalia eurooppalaisia arvoja. Kiitoksia. Uh, live uh, discussion. Kiitos tästä hyvin eloisasta ja mielenkiintoisesta keskustelusta. Pyydän valiokuntamme puheenjohtajaa, herra Moraesta, valmistelemaan kirjeen, joka on sitten vastaus puhemies Sultsin kirjeeseen kirje pohjautuisi valiokuntamme tämänpäiväiselle keskustelulle. Valmistelemme tämän kirjeen ja toimitamme sen ennen 13. päivää toukokuuta. Aika ei ole paljon käytössämme, mutta ehdotusten pohjalta ja tämän keskustelun sisällön pohjalta yhdessä Moraisin kanssa valmistelemme vastauksen puhemies Schulzille. Ehkä komissio voisi vielä vastata näihin kysymyksiin, Uh, well then I'd like the Commission to say they don't have an answer. Ainakin voisi sanoa, jos ei ole vastausta. Sargentini, it's not a question about... Sargentini, kyse ei ole siitä, onko meillä vastausta vai ei. Olin kuuntelemassa keskustelua, kuuntelin tarkalla korvalla. Ja alustukseni alussa äh, totesin, ja Kaufmankin totesi useaan otteeseen, että komissio ei voi kuulemisten pohjalta toimia. Komissio on jo vastannut tästä kuulemisesta, tästä kyselystä, mutta me emme voi mitään virallista menettelyä käynnistää tällaisista kyselyistä, joita joku jäsenvaltio toteuttaa. Se, mitä nyt voimme teille todeta, on se, että me emme tue sellaisia kuulemisia tai kyselyitä, jotka pohjaavat tiedoille, jotka eivät puolestaan pohjaudu tosiasioille. Kun katsomme nyt tätä itse kyselyä, niin tähän viittasi myös varapuheenjohtaja Timmermans. Tämä kysely, tämä kuuleminen pohjautuu johdatteleviin ja jopa harhaanjohtaviin kysymyksiin, ennakkoluuloihin suhteessa maahanmuuttajiin, ja eikä sitä voida millään pitää objektiivisena pohjana normaalille politiikalle. Tässä kaikki, mitä voin todeta. Uh, eh, it's good to have you, eh, Mrs. Michel. Uh. Eh. On hyvä, että te, Rova Michu, osallistutte keskustelumme. Haluaisin muistuttaa, että seuraava kokouksemme on Strasbourgissa 18. päivä toukokuuta kello 19-21.30, 26. päivä toukokuuta ja 4. päivä heinäkuuta. Kiitos paljon. Thank you. Thank you. It's true.